Good, morning everybody. Oikein hyvää huomenta kaikille. Voisitteko käydä istumaan paikoillenne? No niin, koska me tässä nyt aloitamme hiukan myöhässä, niin luulen kyllä, että voimme käyttää jonkin verran aikaa tuossa loppuvaiheessa, koska kävimme eilen jo tietyt asiat läpi, emmekä äänestä kuin vasta tiistaina. Nyt ö, minä toivotan tervetulleeksi Verena Rossin tähän kuulemiseen, joka on ehdokkaana Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pääjohtajan Esman toimeen. No prosessi on se, että hän ensin puhuu noin viisi minuuttia ja tämän jälkeen täällä on sitten poliittisten ryhmien kysymykset tulevat siis järjestyksessä ja sitten sit noin yksi minuutti per kysymys. Ja sitten loput viisi minuuttia verenalla on sitten aikaa vastata. Minulla on tällainen etukäteispyyntö Jean Paulilta, johon olen myöntynyt, että hän esittää kaksi kysymystä kuin se, että hän esittäisi vain yhden kysymyksen ja sitten toisen vielä perään joten nämä ensimmäiset kysymykset, tässä on tällainen tuplaslotti, joten Verenalla on sitten myöskin kaksinkertainen aika vastata, mikäli se on tarpeen. Mutta me kyllä kaikki olemme tottuneet tähän. Teillä on ansioluettelot, ja tässä nyt ei varmasti ole mitään ongelmia. Annankin sitten Verena Rossille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Sehr geehrte Frau Vorsitzende. Arvoisa puheenjohtaja, Arvoisat Euroopan parlamentin edustajat, hyvää huomenta. Minulla on erittäin suuri kunnia tänä aamuna puhua Esmasta ja omasta pätevyydestäni pääjohtajan virkaan. Aluksi puhun saksaa, eli äidinkieltäni, ja puhun Euroopan finanssivalvonnan kehityksestä ja myöskin sitä, että miten minä voin vaikuttaa ESMAn Esman menestykseen. Ja tämän jälkeen sitten puhun englantia ja kerron näistä päätehtävistä ja haasteista, niin kuin minä ne näen Esman osalta. No aivan aluksi Euroopan valvontaviranomaisten kehittäminen on mielestäni aivan valtaisa kehitys eteenpäin, ei ainoastaan rahoitusmarkkinoita ajatella, vaan myöskin kun ajatellaan eurooppalaisia kuluttajia ja sijoittajia. Kriisi on osoittanut meille, että rahoitusvalvontaamme täytyy perustavanlaatuisesti muuttaa ja parantaa, ei ainoastaan kansallisissa puitteissa, mutta myöskin eurooppalaisissa puitteissa. Tästä ESMA on syntynyt pitkälle eh, ylettyvien tehtäviensä kautta. Me voimme kyllä rakentaa hyvän sellaisen, mutta nyt tarvitaan perustavanlaatuista muutosta. Ja tämä eurooppalainen viranomainen, sille pitää antaa eurooppalaiset valtuudet, jotta se voidaan synnyttää. Parlamentti on myöskin vaikuttanut tähän erittäin paljon. Odotukset ovat korkealla ja jotta nämä odotukset voidaan täyttää, ESMA tarvitsee mielestäni viisi peruspilaria. Ensinnäkin Siinä täytyy olla hyvin kokenut hallintotiimi, joka voi rakentaa tämän uuden organisaation ja myöskin viedä sitä eteenpäin, jotta saadaan aikaan menestyksekäs valvontaviranomainen. Tämän lisäksi ESMA tarvitsee myöskin kokemusta rahoitusmarkkinoiden valvonta, päivittäisen valvontaa ja myöskin toimijoiden valvontaa. Kolmanneksi ESMA tarvitsee resurssit, jotta saadaan aikaiseksi yhtenäiset sääntelypuitteet, mutta että ne myöskin voidaan täytäntöön panna. Neljänneksi se tarvitsee myöskin kykenevät moderaattorit, jotka voivat tuoda kansalliset toimijat yhteen ja saada aikaiseksi selkeät tavoitteet. Ja tämän lisäksi myöskin se tarvitsee tietoa, jotta se voi reagoida kriiseihin nopeasti ja myöskin huomata ongelmat ajoissa. Samoin prioriteettien asettaminen on tärkeää. Minä uskon, että kokemukseni ja ansioluetteloni osoittaa, että minulla on nämä pätevyydet ja voin myöskin hyödyntää ne ESMansa minulle saksalaisena ja sillä, että on, minulla on paljon kokemusta, ammatillista kokemusta Iso-Britanniasta, Tämä on erittäin mielenkiintoinen, suorastaan unelmatyö. Haluaisin nyt jatkaa englannin kielellä puhuakseni siitä, mitkä ovat tärkeimmät prioriteetit ESMalle ensimmäisenä vuosina, kun ajatellaan sen laajoja, laajaa tehtäväkenttää ja vastuuta. Ensinnäkin meidän täytyy varmistaa, että me rakennamme tehokkaan valvonta lähestymistavan ja päivittäiset valvontatoimet ajatellaan, kun ajatellaan luottoluokituslaitoksia. Tämä on yksi niistä laitoksista, joilla on suorat valvontavastuut. Toiseksi meidän täytyy luoda yhtenäinen eurooppalainen sääntökirja, jota täytäntöön pannaan oikealla tavalla, jotta voidaan varmistaa, että mitään sääntelyarbitraasia ei esiinny että on selkeät standardit, joita, joita sovelletaan ja täytäntöönpannaan pannaan kaikissa valtioissa. Näin voimme rakentaa vakaat rahoitusmarkkinat ja voimme myöskin suojella näin eurooppalaisia kuluttajia. Kolmanneksi meidän täytyy varmistaa, että vahvistamme kuluttajan suojaa, eikä tämä tarkoita ainoastaan suurempaa avoimuutta ja koulutusta, kun ajatellaan rahoituskuluttajia, vaan toivottavasti myöskin poikkeustilanteissa voidaan varmistaa, että voimme käyttää tai että kykenemme käyttämään niitä toimivaltuuksia, joita Euroopan parlamentti on antanut ESMalle, jotta voidaan estää toimet ja sellaiset tuotteet, kun on tarpeen. Neljänneksi meidän täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Meidän täytyy identifioida riskit ja saada aikaan parempaa vakautta rahoitusmarkkinoilla. Meidän täytyy myöskin varmistaa, että tämä sääntely on johdonmukaista kaikkien sektorien alalla ja että järkevästi myöskin saadaan mikro- ja makrosääntely yhdistettyä. Tämä toivottavasti auttaa meitä pitämään kiinni johdonmukaisuudesta ja myöskin vahvistamaan rahoitusvalvontaa. Ja sitten viimeisimpänä, mutta, mutta ei vähäisimpänä, meidän täytyy pitää kiinni siitä, että rakennamme sellaisen organisaation, jota kunnioitetaan sen antamasta lisäarvosta ja teknisestä asiantuntevuudesta. Sen täytyy toimia avoimesti, mutta myöskin siten, että siihen voidaan luottaa. Ja myöskin, että se toimii Euroopan parlamentin kanssa yhteistyössä. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista ja odotan rakentavaa vuoropuhelua. Toivon, että voimme aloittaa sen tänään keskusteluissamme täällä. Ja odotan mielenkiinnolla kysymyksiä. Niin kiitoksia oikein paljon. Uh, Kiitos oikein paljon. Kuten sanoin, Jean Paul saa ensimmäisen puheenvuoron. Si, madame la présidente, madame... Kiitoksia puheenjohtaja. Ja hyvää huomenta, Rova Roosti, ja tervetuloa tähän valiokuntaan. Aivan aluksi sanon, että en yhtään epäile teidän pätevyyttä. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentti on ankarasti taistellut joitakin maita vastaan, niin, jotka e, eivät halua eurooppalaista valvontaa. Mm, mm, Pääsimme kompromissiin, mutta toivoimme, että viranomaisilla olisi todellista toimivaltaa. Ja tämä pätee erityisesti ESMAan, koska alusta asti sillä on suoraa valvontavaltaa luottoluokitusten osalta vuonna 2009 sain sen kollegoiden avulla aikaiseksi. Esmalla on myös merkittävä rooli IMFS sen suhteen ja, ja varmasti selvitys laitoksissa myös. Teidän sanoanne tuntuivat aivan hunajalta. Nyt kuitenkin todellinen kysymykseni koskee sitä, kun ajatellaan tapa, jolla on päätetty näiden instituutin johtajien nimettäminen, erityisesti ESMAN johtajan nimettäminen, ja ottaen huomioon, että, että arvopaperimarkkinakomitea on jo antanut lausunnon koskien näkemystään ESMAsta, ei se ole ollenkaan eurooppalainen, niin varmaankin ole ainoa, kun epäilen, kykenettekö toteuttamaan ajatuksenne ja aikomuksenne. En sitä oikeastaan epäile, mutta sanon vain, että tällaisissa olosuhteissa, jotka eivät suosi todellista eurooppalaista valvontaa ja todellista eurooppalaista sääntelyä, niin pelkään pahoin, että teillä ei tule olemaan riittävästi auktoriteettia, haluaa varmaankin, mutta ei auktoriteettia niin, että ESMA pystyisi todella täyttämään sille kuuluvat valtuutensa, ei enempää, mutta ei myöskään vähempää siinä hengessä, kun lainsäätäjät toivoivat. Kysymykseni kuuluu siis, pystyttekö tänään hälventämään epäilyni? Merci beaucoup, Monsieur Gauzès. Ähm, ich denke, ich... Niin, minä tulen vastaamaan saksaksi, mikäli tämä teille sopii. Te olette täysin oikeassa siinä, että ESMAN auktoriteetti täytyy hyvin varhaisessa vaiheessa saada toteutettua ja täytyy myöskin tehdä selväksi se, että ESMA on valmis toimimaan eurooppalaisessa hengessä ja toivottavasti voitte vahvistaa tai jos tulette hyväksymään minut, niin tulen tekemään työtä ESMAlle, tulen olemaan ESMAn palveluksessa. En ole missään tekemisissä tämänhetkisen järjestön kanssa, jossa toimin. Ja toimin ja haluan tehdä oikeat asiat Euroopalle ja eurooppalaisille valvontatoimille. Te viittasitte lyhyesti fsa dokumenttiin ja tämä on todellakin sen asiakirja eikä minun omani. Se saatiin aikaiseksi niistä eri mielipiteistä, joita FSAssa on esiintynyt. Minä olen aina toiminut hyvin vahvasti esimerkiksi Lanfalussin komitean puitteissa, toiminut sen edestä. Ja tämä toivottavasti myöskin osoittaa sen, että olen sen takana, että eurooppalainen valvonta myöskin tulee saavuttamaan jotakin. Jos nyt kyse on siitä, että miten sitten tulen tekemään työn ja varmistamaan sen, että näin myöskin tapahtuu, niin haluaisin ensinnäkin viitata siihen, että pääjohtajan tehtävässä näen tärkeimpänä sen, että yhtäältä tulen luomaan sellaisen henkilöstön ja vision, jossa ihmiset todellakin tuntevat itsensä vahvoiksi tekemään työtä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa, mutta myöskin niitä vastaan, joten tarvitaan eurooppalaista sääntelyä ja pitää toimia ja valvoa eurooppalaisessa hengessä. Tämä mielestäni liittyy siihen, että pitää saada aikaiseksi selkeä visio. No, Steven Major puheenjohtajana on tässä tärkeässä asemassa, mutta myöskin minä, jos minusta nyt sitten pääjohtaja tulee. Ja jos nyt sitten halutaan tämä täytäntöönpana tarkasti, niin teillä parlamenttina on erilaisia mahdollisuuksia ja edellytyksiä toimia tässä ESMAn kanssa jos nyt sitten ajatellaan sellaisia kansallisia valvontaviranomaisia, jotka eivät täytäntöönpane pane direktiivejä, että toimitaan heidän vastaisesti ja pyritään myöskin selvittämään eriävyydet kansallisten viranomaisten välillä tai jos kyse on siitä, että esimerkiksi luottoluokituslaitosten valvonnassa – pyritään tukemaan tätä tointa, joten kaikilla osa-alueilla tulee olemaan erittäin tärkeää saada aikaiseksi eurooppalainen kanta asioihin. Thank you very much. You've been uh, quite brief. Kiitos oikein paljon. Tuo oli melko lyhyt vastaus, joten säästimme vähän aikaa. Elisa on seuraava puhuja. Obrigada. Kiitoksia. On suuri ilo nähdä teidät täällä tänään ja on myös mukavaa, että olette nainen. On tärkeää tietää, että teitä ei ole valittu siksi, että olette nainen, vaan pätevyytenne takia. Mutta se, että olette nainen, on vielä lisä plussa tähän. Minulla on seuraavat kysymykset. Ensinnäkin, Haluaisin palata herran Gosesin kysymykseen. Kun otetaan huomioon markkinoilla olevat hyvin vahvat intressit, kuinka aiotte toteuttaa yhteisiä Euroopan sääntöjä täytäntöönpana niitä? Toisekseen, aiotteko aina pyrkiä konsensukseen? Onko kaikilla sääntelyviranomaisilla veto-oikeus vai onko niin, että jossakin vaiheessa siitä on tehtävä loppu? Kolmas kysymys. Aiotteko käsitellä asioita, joista nyt säännellään ensimmäistä kertaa Euroopan tasolla? Ja tarkoitan tässä erityisesti kvalifiointivirastoa ja IAMF. New legislation, how are you going to apply it? Kuinka siis aiotte täytäntöönpanna uutta uutta säännöstä koskien luottoluokituslaitoksia ja IAMF. No viimeisen kysymyksen. Voisin ehkä aloittaa näiden kahden ensimmäisen kanssa ja sitten voin palata, jos en ole vastannut kaikkiin. Ensinnäkin mielestäni tulee olemaan äärimmäisen tärkeää, että ESMassa on sellaisia ihmisiä töissä, jotka ymmärtävät sen, miten eri markkinat Euroopan laajuisesti toimivat. Tämä tulee olemaan erittäin tärkeää, että löydetään sellaisia tapoja luoda suuntaviivoja ja teknisiä standardeja ja sääntöjä, joiden avulla pystytään vastaamaan eri markkinoiden eri tarpeisiin. No tämän sanottuani niin toteaisin vielä, että on tärkeää, että ESMAa ei pidetä ainoastaan tällaisena konsensusryhmänä ja se, että yhteinen nimittäjä tässä olisi se tärkein. Se oli se, mitä Sesa kykeni tekemään, mutta kun nyt ajatellaan ESMAa, niin se voi kyllä mennä pidemmälle siinä, että se varmistaa sen, että se luo sellaisia sääntelystandardeja ja yhteisen ohjekirjan, mikä on paras mahdollinen ja tämä myöskin, sitä voidaan verrata myöskin kansainvälisesti muihin standardeihin. Ja pitäisi saada aikaiseksi sellainen sääntelyhallinto, joka toimii hyvin. Ja te mainitsit tässä luottoluokituslaitokset ja IAMF, -t. Äh, joten tässä täytyy ensiksi varmistaa sen, että kun jollekin annetaan, annetaan valtuudet, niin odotetut standardit voidaan täyttää, olipa kyse mistä tahansa sisäistä prosessista tai muista. Ja tässä kyllä kynnyksen täytyy olla melko korkea, ettei sitten tässä jouduta ongelmiin, kun ajatellaan päivittäistä valvontaa. Ja sitten kyse on myöskin siitä, että varmistetaan, että jatkuvalla, jatkuvasti valvonta tapahtuu tiukasti, että henkilöstö ymmärtää ja voi kyseenalaistaa myöskin johtokunnan siinä, miten se toimii. Minä tiedän, että on olemassa hyvin hankalia tilanteita ja toimia. Pitää ymmärtää riittävän hyvin, mistä on kyse, mutta täytyy myöskin osata arvioida ja ottaa myöskin tiukka kanta asioihin. Okay, thank you very much. Selvä, kiitos paljon. Seuraavana Silvi kyllä. Anteeksi, minulla on paperi tässä eri järjestyksessä kuin yleensä. Morgen, Frau Ross. Wie schön. Heute wie... Hyvä. Annetaan hyvä. Ros. Hienoa, että täällä puhutaan tänään Saksaa ja täällä puhuu nainen. Tämä on vähän kuin jouluaatto. Ich gehe weiter auf Deutsch, wenn Sie mir es erlauben. Minäkin jatkan saksaksi. Kun viime vuonna esittelin järjestelmäriskikomitean asiaa, tapasimme Lontoossa ja tiedän, että olette erittäin pätevä, osaava nainen. Siitä olen iloinen. Mutta minulla on yksi huolenaihe. Minun huolenaiheeni on seuraavanlainen. Meidän vastuumme on huolehtia siitä, että me voimme taata kuluttajille, että kriisin jälkeen ei palata entiseen järjestelmään, ei eletä samassa järjestelmässä. Garde champêtre. Salametsästäjät ovat parhaita metsävartijoita. Äh, geschäft können, können auch viel. Mutta te, te olitte siis tällaisessa viranomaisessa työssä, joka oli luomassa työtä La Rosierin ryhmän työn pohjalta. Siinä todettiin, mistä kriisi lähti liikkeelle. Ja konkreettisesti minä haluaisin kysyä, mikä on ensimmäinen prioriteetti, niin älkää toistako tuota luottoluokituslaitosta, se on Jean Paulin asia, mutta sanokaa selkeästi, mikä on ensimmäinen prioriteetti teillä asialistalla. Ja miten voitte vakuuttaa meidät siitä, että nyt todella siirrytään uuteen vaiheeseen? Kiitos. Dankeschön, Madame Goulard. Kiitoksia, edustaja Goulart. No se, mitä minä henkilökohtaisesti olen voinut oppia kriisistä ja viimeisen neljän vuoden tapahtumista on se, että me teimme paljon virheitä. Tämä täytyy aivan avoimesti myöntää. Kaikki valvojat tekivät virheitä tiettyyn, asteeseen, tiettyyn pisteeseen asti. Ja on myöskin tärkeää sanoa tämä avoimesti ja toimia avoimesti sen suhteen, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että minä henkilökohtaisesti otin siitä valtavasti oppia. Opin muun muassa sen, että ei rahoitustoimijoiden ja rahoituslaitosten hallintoon tässä voi yksinomaan luottaa, vaan täytyy esittää hyvin paljon kysymyksiä. Täytyy myöskin katsoa, että ne direktiivit, jotka toimivat näiden rahoitusviranomaisten <clears throat> pohjalla, ovat oikeat sellaiset ja luovat sellaisen perustan, joka tuo rahoitusmarkkinoille vakautta – ja myöskin suojaa ja voi taata suojaa kuluttajille ja sijoittajille. Minä tuossa jo äsken mainitsinkin, että kyse on siitä, että pitää saada todellisia tietoja markkinoista. Mielestäni ESMalla on tässä aivan erityinen vastuu. Ne tiedot ja luvut, joita näiltä rahoitusviranomaisilta voi saada, niin ESMAN tulee niitä analysoida ja myöskin saada riskit selville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja toimia sitten niiden poistamiseksi. Mielestäni on myöskin äärimmäisen tärkeää, että direktiivejä ei ainoastaan luoda, vaan myöskin pidetään huoli siitä, että ne täytäntöön pannaan järkevällä tavalla. Yksi tärkeimmistä opeista kriisin suhteen on se tosiasia, että meillä on aivan liikaa erilaisia sääntelylähtökohtia. Me emme toimineet koordinoidusti yhdessä. Ja että täytäntöönpano ei tarkoita ainoastaan sitä, että direktiivit täytyy kaikissa maissa täytäntöönpanna sisämarkkinoilla järkevästi, vaan myöskin, että loppupeleissä täytyy tehdä yhteistyötä jotta voidaan toimia rahoitusongelmia vastaan ja että toimitaan yhdessä myöskin kriisitilanteissa. Nämä ovat ne tärkeimmät asiat, jotka minä näen ESMAn suhteen. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Seuraavana Kay Swinburne. Thank you, Madam Chair, and welcome. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa Verena. Markkinat ovat globaalit, kuten kaikki tiedämme. Ja kriisit ovat osoittaneet, että tarvitaan globaalien sääntelyviranomaisten läheistä yhteistyötä. Ei ainoastaan kriisin aikoina, vaan myös nyt, kun luodaan uusia lainsäädäntöpuitteita tulevaisuuden rahoituspalveluille. Voisitteko täällä valiokunnassa selittää, miten te Esman pääjohtajana huolehtisitte siitä, että tuo globaali ulottuvuus vahvistuu, ettei sitä unohdeta? Thank you. Um, I... Kiitos. Kuten jo totesinkin, on äärimmäisen tärkeää nähdä tällainen eurooppalainen vahva viranomainen myöskin globaalissa kontekstissa, koska me tiedämme, että koska markkinat eivät ole kansalliset Euroopan tasolla, ne eivät myöskään välttämättä ole rajoitetut tietyille alueille maailmassa, joten se, että voidaan toimia tuottavasti eikä ainoastaan sillä että määrätään säännöstä, vaan myöskin kun ajatellaan valvontaa ja riskien identifiointia. Tarvitaan eurooppalaista kuuluvuutta maailmanlaajuisesti ja että myöskin tehdään yhteistyötä muiden sääntelyviranomaisten kanssa, jotta saadaan myöskin yhteiset maailmanlaajuiset näkökulmat tähän asiaan. Mutta täytyy myöskin katsoa, että missä ikään kuin voitaisiin toimia tällaisena johtotähtenä, koska meillä on täällä kokemusta ja voimme toimia aktiivisesti ja hyvin myöskin maailmanlaajuisella tasolla, että voidaan varmistaa, että tämä kokemuksemme sitten myöskin tuodaan esiin. Haluaisin tässä viitata kokemuksiini IOSKON komiteassa, jossa myöskin opin paljon hedge-rahastoista ja OTC-markkinoista. Tämä on hyvin paljon hankalampaa, kun ajatellaan maailmanlaajuista organisaatiota, joka perustuu yhteiselle standardille. Voidaan saada aikaiseksi yhteiset periaatteet, jotka kaikki voivat hyväksyä. Ja tämä sitten jo luo jonkinnäköiset peli, jonkinnäköistä pelikenttää näille sääntelymarkkinoille maailmanlaajuisesti. Ja, <clears throat> herzlich willkommen auch wieder. Oikein sydämellisesti tervetuloa myös minun puoleltani. Minäkin olen oikein innoissani. En ainoastaan siitä, että täällä puhutaan Saksaa, vaan että jopa ranskalainen täällä valiokunnassa puhuu vierasta kieltä, sekin on aivan loistavaa. Aber hier öffentlich, das ist doch was Neues. Privatsprechen. Tämä on ihan uutta. Kyllähän sitä yksityisemmässä piirissä tapahtuu, mutta ei näin virallisesti. Mutta nyt vakavammin. Minulla on seuraavallinen kysymys. fsa sahan te vastasitte kysymyksistä ja kollega Jean-Paul puhui jo tästä tekstistä – working towards effective and confident European supervisory authorities, eli miten saadaan luotettavat, tehokkaat eurooppalaiset valvontaviranomaiset. Oletan, että olette vastuussa tästä tekstistä. Ja siinä useammassa kohdin hyvin selkeästi puhutaan toisenlaista kieltä ja tehdään toisia toimielin ehdotuksia kuin mitä parlamentti on halunnut. Ja minä haluaisin tarkkaan kysyä teiltä seuraavaa mikä rooli teillä oli tämän tekstin laatimisessa? Ja miltä osin olette samaa mieltä tämän tekstin kanssa? Ja missä kohdin olette eri mieltä? Minä haluaisin tähän oikein täsmällisen vastauksen. Kiitos. Danke, Herr Giegold. Kiitoksia, herra Giegold. Niin kuin jo totesin, ja kun vastasin tässä herra Gossesin kysymykseen, minä olin mukana työstämässä tuota asiakirjaa, en sitä mitenkään kiistä, se olisi väärin. Minun täytyy kuitenkin todeta, että se on konsensusmielipide FSAsta, FSAsta sen piirissä. Ja minä en olisi varmasti henkilökohtaisesti kirjoittanut tuota asiakirjaa aivan sellaiseksi, niin kuin se nyt kirjoitettiin. Ja nyt sitten vastaan suoraan tähän kysymykseenne, niin missä kohdin olen yhtä mieltä ja missä sitten taas olisin ehkä valinnut toisen sanamuodon. Ne osa-alueet, joiden kohdalla olen sitä mieltä, että asiakirja edustaa eurooppalaisia valvontaviranomaisia oikealla tavoin, on se sitoumus, näihin uusiin eurooppalaisiin valvontaviranomaisiin on selvää, että tällainen Single European Rulebook tulee olemaan. Eli selkeä eurooppalainen direktiivi tullaan kyllä rahoitusmarkkinoista saamaan. Ja tämä on asia, jonka, joka tässä dokumentissa kyllä esitetäänkin selkeästi. No sitten se osa-alue, missä olisin ehkä käyttänyt hiukan eri muotoilua, on esimerkiksi ESMAn henkilöstön rooli verrattuna kansallisten valvontaviranomaisten henkilöstön roolin ja siihen, miten nämä tekevät yhteistyötä keskenään. Vaikka ESMA tällä hetkellä on vielä melko pieni instituutio, niin se tulee kyllä kasvamaan ja tämä tulee olemaan myöskin minun tehtäväni, jos minusta tulee pääjohtaja. Pyrin löytämään oikean henkilöstön kansallisista valvontaviranomaisista ja myöskin muista eurooppalaisista intressiryhmistä. Yritän saada oikeat ihmiset ESMAan mukaan. Ja myöskin ESMAn edustajana niin tulen, tai pyrin, että he tekevät työtä myöskin eurooppalaisessa hengessä, joten uskon ja toivon, että ajan myötä ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti teknistä tietoa ja asiantuntemusta tulee käyttöön niin, että ESMAn henkilöstö voi sitten myöskin edustaa tätä, eikä joudu riippuvaiseksi siitä, että kansalliset viranomaiset, valvontaviranomaiset sitten tulevat mukaan työhön. Thank you very much. Uh, now we're going in... Paljon kiitoksia. Nyt toinen kierros. Ensin Berta. Dank, Frau Vorsitzende, Frau... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ross, tervetuloa sydämellisesti tänne valiokuntaan. Minä pidin kovasti teidän alustuksestanne enkä halua kysyä enää muuta tuosta asiakirjasta. Mutta muutama kysymys minulla kuitenkin olisi. Mielelläni haluaisin täsmällisempiä vastauksia. Sanoitte ensinnäkin, että Esmaan tarvitaan hyvin kykeneviä henkilöitä yhdistämään Euroopan ja kansallisen tason valvontakysymyksiä. Voisitteko täsmentää, mikä mahtaisi olla teidän roolinne viime vuosina olette hyvin voimakkaasti tehneet työtä, tehnyt työtä brittikannalta, brittiviranomaisessa FSAssa. Sanoitte myös, että kuluttajasuoja tällä sektorilla on asia, jota haluatte vahvistaa. Voisitteko tässä antaa vähän lisävalaistusta? Ja kolmanneksi, tämä on tärkeä tälle valiokunnalle ja parlamentaarikoille. Me olemme Euroopan parlamenttina hyvin voimakkaasti ajaneet näiden valvontaviranomaisten perustamista. Miten näette tulevaisuudessa yhteistyön Euroopan parlamentin ja muiden EUn toimielinten kanssa? Kiitos. Kiitoksia paljon edustaja Balts. Se, että tuodaan yhteen eri kansalliset mielipiteet, niin yksistään kun ajatellaan tätä ESMAn rakennetta, tämä Board of Supervisors ja Management Board, niin tämähän on aivan selkeästi ankkuroitu lainsäädäntöön. Pääjohtajan tehtävä on se, että hän kykenee valmistelemaan tämän järkevällä tekemään ja myöskin, että järkevällä tavalla kyetään ottamaan kaikki mielipiteet mukaan ja että voidaan sitten ehdottaa hallintoneuvostolle tällaista eurooppalaista ratkaisua. Se on varmastikin pääjohtajan äh, päätehtävä ja että myöskin sitten voidaan ennakoida mis, ne kohdat, missä ongelmia saattaa esiintyä ja kyetä myöskin ratkaisemaan se, niin, että tässä ei kävisi niin, että yksi kansallinen mielipide tässä toimii toista vastaan. Tämä olisi huono asia ja tarkoittaa se myöskin sitä, että hallintoneuvosto ei sitten seuraisi lainsäädäntöä vaan sitten tässä yhtäkkiä sitten jouduttaisiinkin tällaisiin kansallisiin ristiriitatilanteisiin eikä toimittaisi eurooppalaisessa hengessä. No mitä sitten tulee kuluttajan suojaan, niin niin kuin jo tässä puhuin, kun ajatellaan myynti- ja neuvontasääntöjä, niitä täytyy yhtenäistää. Ja tämähän sitten tulee MIFIDin, PREPSin ja muiden direktiivien kautta, joista juuri neuvotellaan. Ja kaiken kaikkiaan tässä tarkoituksena on nostaa kuluttajien tietoisuutta siitä, että mitä he sitten loppujen lopuksi ostavat tai mitä heille myydään, jotta he tietävät, että mitä siitä seuraa ja että tietävät myöskin, mitkä riskit ovat joita he mahdollisesti joutuvat kohtaamaan, joten loppujen lopuksi täytyy sitten myöskin sanoa, että ehkä toisinaan on sellaisia tuotteita, joita ei tulisi myydä kadun miehelle. Ja sitten tässä tarkoituksena onkin löytää tasapaino ajatellen kuluttajan valinnan mahdollisuuksia ja eri mahdollisuuksia ja sitten toisa toisaalta ajatellen kuluttajan suojaa jos täytyy todeta, että ei voida ajatella sellaista mahdollisuutta, että tämä olisi ikinä kuluttajalle oikea tuote. No sitten kolmanteen kysymykseen liittyen yhteistyö parlamentin kanssa, niin kuten jo totesin, niin parlamentti on pääkeskustelukumppani. Minulle on erittäin tärkeää keskustella kanssanne avoimesti ja suoraan. Mutta parlamentti on mielestäni myöskin sellainen taho, joka tukee ESMAa ja ESMAn hallintoneuvostoa ja pääjohtajaa, koska tehän olitte mukana eh, tuossa muutama kuukausi sitten jo, että eh, pyritte samanaikaiseksi sen, että organisaatiota varten on olemassa riittävästi määrärahoja. Me hiukan olimme myöskin huolissamme tästä, että kykenemmekö tämänhetkisten resurssien ja määrärahojen kanssa täyttämään kaikki ne tehtävät ja odotukset, joita meihin kohdistetaan. Thank uh, Kiitos. Peter. Thank you, Chair. puheenjohtaja. Minäkin pidän hyvänä sitä, että meillä on naisehdokas, joka on säätelynsä esittämä rahoituspalvelualalla. On hyvin harvoin nähty, että naiset pääsevät ihan johtopaikoille – jos teidät vahvistetaan, kysyisin tulevasta työstänne ja siitä, minkälaista osaamista voitte tuoda tähän työhön. Erityisesti me haluamme enemmän valtaa, vastuuta, valvontamahdollisuuksia, enemmän kapasiteettia kansainvälisesti. Ei 27 eri valvontaviranomaista, jotka toimivat soveltamisalan ulkopuolella, vaan me haluamme hyvin läheistä standardoitua yhteistyötä, joten teidän johtamisosaamisen, niin on tärkeää, jotta saadaan tehdä tätä työtä. Sata henkilöstöä Yhdysvalloissa pari tuhatta ja siellä palkataan vielä 400 henkeä lisää. Jos ajattelette työtä, jonka ehkä saatte, niin se on lähes mahdotonta. Miten saatte tätä tehokkuutta aikaiseksi ja mitkä ovat keskeisiä kysymyksiä, joita pitäisi etsiä, kun ajatellaan johtotehtävää ja onko tällä yhteiskomitealla tässä tärkeä rooli. Elisa Ferreran nimissä haluaisin sanoa, ehkä hänen kysymyksensä tulkittiin vähän väärin. Näistä hedge-rahastoista ja niiden säätelemisestä hän halusi kysyä. Kiitos. It was the IMF suddenly in English, yes. Niin, tämä oli siis IMF. Tämä oli hiukan kummallista. Mm. No kiitoksia oikein paljon. Te kuvailitte haasteen kyllä erittäin hyvin, että Esman täytyy täyttää ne odotukset ja ne vastuut, joita nyt sille on asetettu. Kyse on kapasiteetista ja taidoista ja myöskin kokemuksesta. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kun verrataan tätä CFDC, niin tämä on hiukan hankalaa, koska sillä on hiukan kapeampi vastuu, kun ajatellaan sen keskittymistä futuureihin. Mutta uskon kyllä, että ESMA kyetään tässä, tai se kykenee tekemään enemmän. Toisaalta kyse on siitä, että saadaan oikeat ihmiset, eli kyse on laadusta, tietysti myöskin määrästä minun mielestäni. Ja se, että saadaan oikeat henkilöt ja parhaat, kun ajatellaan kokemuksia eri jäsenvaltioissa. Tämä tulee olemaan aivan avainkysymys ESMAa ajatellen. No sitten toinen asia, ja siihen viittasittekin, on se, että tehdään myöskin hyvää yhteistyötä yhteiskomiteassa ja myöskin kahdenvälisissä suhteissa – koska näen, että tässä on todellakin hyvä, siis hyvä yhteistyömahdollisuus on tässä olemassa. Ja myöskin kun ajatellaan aihepiirejä, jotka ovat rajat ylittäviä, pankkisektori ja niin poispäin, me voimme tehdä yhteistyötä ja tehdä asiat kerralla. Myöskin täytyy olla mahdollisuuksia, että varmistamme sen, että kun ajatellaan henkilöstön pätevyyttä, niin täytyy tehdä myöskin järkevästi työtä. Me voimme olla selvillä siitä, että mitä voimme saavuttaa, mutta myöskin siitä, että mitä emme voi saavuttaa, tai ainakaan mitä emme voi saavuttaa käytettävissä olevassa ajassa. Ja täytyy olla selvillä siitä, että mitä voi tehdä ja mitä ei. Joten loppujen lopuksi te lainsäätäjänä asetatte laajat puitteet, minkä sisällä me sitten toimimme. Ja minä ja pääjohtaja, siis jos minut valitaan, niin tulen kyllä kertomaan myöskin tästä teille sitten hyvin suoraan. Thank you, uh, Wolf. Kiitos, Wolf. Thank, uh, Sharon. Kiitos paljon, Sharon. Aikaisemmin puhuitte esimmästä viranomaisena. Totta kai olemme tottuneet siihen, että eurooppalaisia toimielimiä toimijoita pidetään viranomaisina. Mutta se voi toimia tehokkaasti ESMA mielestäni vain, jos se ei ole ikään kuin perinteinen viranomainen. Sen pitäisi olla dynaaminen, elävä yritys enemmänkin. Ja nyt toivoisin, että voitte sanoa, mitä te oikein ajatte ja edustatte. Jos voisitte sanoa kolme asiaa siitä, miten ESMA toimii. Mitkä kolme asiaa kertoisitte omalle joukkueellenne? Kiitoksia edustaja Klints, Olette oikeassa. Tämä viranomaissana, behöde, se on melko negatiivinen. Tässä ajatellaan nyt sellaisia ihmisiä, jotka tässä siirtelevät lyijykynää paikasta toiseen, mutta minä en ainakaan kuvittele, että ESMA olisi sellainen. Kyse on kyllä viranomaisesta näin lainsäädännössä mielessä, koska niin se on muodostettu. Mutta toivottavasti sitä johdetaan siinä mielessä, että voidaan myöskin saavuttaa jotakin. Ja olette aivan oikeassa, että totea, kun toteatte, että tärkeää on se, että on olemassa jokin tietty tavoite, johtoajatus, mutta myöskin, että tehdään aktiivisesti työtä sen eteen, että se voidaan sitten toteuttaa myöskin jokapäiväisessä elämässä. No mitä sitten tulee tähän johtoajatukseen, niin uskon, että tämä on sellainen asia, jota haluaisin ajatella jatkuvasti. Mutta jos nyt tässä tässä saan muotoilla ensimmäiset ajatukset siihen liittyen, niin toteaisin, että mielestäni kyse on siitä, että saadaan aikaiseksi todellinen eurooppalainen valvonta, niin kuin Englannissa sanotaan, jolla on hampaat, teeth, eli joka siis todellakin pystyy toimimaan. Ja tämä siis tarkoittaa rahoitus palveluja ja myöskin niitä kansallisia valvojia, jotka eivät pidä kiinni direktiivien määräyksistä. Tämä on siis yksi asia. No sitten toinen on se, että on sellaista valvontaa, joka toimii avoimesti niiden päätoimien kanssa, toimijoiden kanssa, jotka, joilla on intressit mukana. Ja sitten kolmanneksi sellainen valvonta, joka voi toimia riippumattomasti ja joka toimii eurooppalaisessa hengessä. Thank you very much. Uh, the next question from the... Kiitos oikein paljon. EPPltä seuraava kysymys, en tiedä. Corinne vai Jean-Paul? Je vous écoute, madame, avec Kuuntelen teitä hyvin tarkkaavaisesti. Olen kuunnellut alusta asti. Minä tulen Normandiasta ja siellä tehdään ero. No tämä on tulkeille vaikea. Tehdään ero puhujien ja tekijöiden välille, eli niiden, jotka puhuvat ja niiden, jotka tekevät. Meidän on vakuututtava nyt siitä, että näiden puheiden jälkeen, josta olemme aivan yhtä mieltä. Tehän sanoitte juuri sen, mitä toivommekin teidän sano, sanovan, mutta toivomme, että näiden sanojen taakse kätkeytyy todellista toimintaa. Tänään meiltä pyydetään luottamusta Parlamentti ei ole ehkä siihen tottunut, mutta voi olla, että täällä on vielä kulttuurivallankumous tulossa. Kiitos. Kyllä minulle on selvää se, että periaatteessa minä voin ainoastaan tässä todistella tekojeni kautta, ja koska minulla ei vielä ole kyseistä virkaa, niin tämä on hyvin hankalaa. Ainoa mitä voin tehdä on se, että viittaan sellaisiin asioihin, joita olen tehnyt menneisyydessä ja jotka ehkä hiukan antavat osvittaa siitä, että miten tulisin toimimaan. Viittaisin tässä eritoten tähän suoraan valvonta kokemukseen, jota minulla on markkinainstituutteihin liittyen, eli pörsseihin ja keskusvastapuoliin liittyen. silloin kun valvoin näitä, niin tuolloin tuli, tai oli hyvin paljon kaupallisia intressejä, jotka tulivat yhteen. Eli kyse oli siitä ajasta, jolloin tällaiset eh, neuvoteltiin tällaista ensimmäistä suurista yhteisyrityksistä ja myöskin tuolloin paine valvojien harteilla oli hyvin suuri. Paine luopua tästä ja todetaan, että no tämä on aivan ok, näin tehdään. No tuossa minä sitten opin, että myöskin valvojana täytyy todeta selkeästi, että no niin, tähän asti, mutta ei pidemmälle. Ja teidän täytyy tässä nyt sitten osoittaa ja näyttää, että mitä olette luvanneet ja miten haluatte asian täytäntöönpanna. Tämä on yksi esimerkki, jonka voin tuoda esille ja jossa voin todeta, että minulla on sellainen vaikutelma, että olen tehnyt jotakin joka, mikäli nyt saan tuon pääjohtajan viran, niin tulee sitten myöskin jatkumaan ESMAn palveluksessa. Thank you, Udo. Kiitos Udo. Rodos. Minä haluaisin puhua ensin sitä, missä oloissa keskustellaan. Britti Online-lehdessä te olitte Sitin ehdokas vakavimmissa lehdissä Osbornin ehdokkaana teitä pidettiin. Ja jos tällaisia ystäviä on, niin ei vihamiehiä tarvitsekaan. Mehän haluamme juuri säädellä niitä, jotka pitävät teitä niin hyviä ehdokkaana. Minä haluaisin kuitenkin sanoa, että meillä ei ole valiokunnassa perinteenä noudatella ajatuksia, joita esitetään lehdistötiedotteissa, vaan minä sanoisin, että kun meillä on kyse markkinoista, joilla ei ole oikein tietoa, johdannaismarkkinoista 90 prosenttia on ne pimeässä. Ja sanoitte, että kadun miehelle suuri osa asioista on sellaisia, joita ei haluta. Mikä on Esman rooli? Miten saataisiin nyt vähän valoa pimeään vihdoinkin? Välillä on sellainen käsitys, että viranomaiset tietävät yhtä vähän markkinoista kuin japanilaiset insinöörit ydinvoimaloiden tilasta. Mitä haluamme Esmalla saada aikaiseksi? Miten saadaan vihdoinkin vähän valoa näihin kysymyksiin? Mitä välineitä teillä on ja miten niitä käytätte? Kiitoksia, herra Bulman. Olen täysin kanssanne yhtä mieltä siitä, että yksi tärkeimmistä tekijöistä on se, että valvontavirastona mm, todellakin saa sen tiedon, jotta voi tunnistaa riskit ja sitten toimia tämän pohjalta. No lainsäädäntö ja ne puitteet, jotka olette asettanut, niin antaa Esmalle kyllä mahdollisuuksia saada tällaista tietoa kansallisesta valvonnasta ja myöskin hätätapauksessa suoraan yrityksiltä, jotta se voi saada sellaisen kuvan siitä, missä potentiaaliset tällaiset rahoitusvakausriskit tulevat, vaan myöskin se, että mihin tuotteita myydään, miten niitä myydään ja mitkä riskit sitten ovat kuluttajalle Euroopan puitteissa. Nämä eri direktiivit, joista tällä hetkellä neuvotellaan, onpa kyse sitten Mifidistä tai muista, niin mielestäni tätä hiukan vielä laajennetaan sitten, kun kyse on avoimuudesta ja valosta pimeässä. Mutta on myöskin tärkeää, että me puhumme siitä valosta, jota me valvontaviranomaisena tarvitsemme, jotta voimme toimia. Sitä tulisi pohtia ja myöskin sitä valoa, jota sitten loppukuluttaja ja sijoittaja tarvitsee. Täytyy varovaisesti pohtia sitä, että miten tämä saadaan parha- parhaalla mahdollisella tavalla strukturoitua koska se, että kuluttaja saa enemmän tietoa, niin se ei välttämättä sitten tarkoita sitä, että kuluttaja saa enemmän selkeyttä asiaan tai valoa, vaan se voi mennä päinvastaisen suuntaan. Joten Esmalla on tässä suuret mahdollisuudet. Ja vaikka näin on, niin toteaisin kuitenkin, että tulee aina olemaan vaikeaa valvontavirastona pysyä aina ajan tasalla markkinoilla ja ymmärtää, että mitä siellä taktisesti tapahtuu, joten on tärkeää, että myöskin toimimme tiivissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja myöskin muiden kanssa, jotka voivat meille antaa tietoa siitä, miten riskit muodostuvat ja missä tällaisia riskejä sitten esiintyy. Tämä sitten liittyy myöskin eri viranomaisten yhteistyöhön ja että tehdään myöskin SABn kanssa yhteistyötä. Mutta siis tämä kaikki, tämä toimijoiden riippuvuus toisistaan, sen tulisi auttaa meitä, jotta voimme edetä tässä myöskin myönteisessä mielessä. Right, thank you very much. That... Selvä, kiitos. Tässä muodollisten kysymysten loppu. Meidän on hoitanut tässä aikataulua erittäin hyvin. Haluaako joku vielä kysyä jotain Ulle? Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Olen kuunnellut suurella mielenkiinnolla näitä kiinnostavia vastauksia. Minusta tarvitsemme pätevän, osaavan henkilön ja te olette osoittaneet olevanne tällainen henkilö. Olette myöskin osoittanut, että voitte olla tiukka ja vahva myös ja tukeutua oman osaamisenne varaan, ammattitaidon varaan. Tällainen syyttely, johon lähdetään, on mielestäni hyvin ikävää, koska tässä kriisin aiheuttajia tai syitä voidaan sälyttää monen niskaan. Emme oikein nähneet, että tällä, tämä kriisi oli tulossa. Ansioluettelosta näen, että osaatte myös Kiinaa muistuttaisin kollegoita siitä, että Nixonhan lähti Kiinaan ja ehkä nyt Lontoo voisi lähteä Pariisiin. Thank you. That's... Uh, Kiitoksia, tämä on hyvin ystävällistä. En ole täysin varma, mitä voisin tässä sanoa. Ehkä voisin vastata toisella kiinalaisella sanonalla. Ei Eh, ei ole väliä sitä, että minkä värinen kissa on, kunhan se saa hiiriä kiinni. I to give a of Halusin antaa Verenalle muutaman minuutin loppupuheenvuoroa varten. Hän ei ole käyttänyt koko aikaansa, mutta Viki, ehkä voisin palata Elisan kysymykseen vaihtoehtoisen sijoitusrahastojen hoitajista. Ehkä voisitte puhua vähän teknisistä standardeista, jotka tähän liittyvät keskustelun aikana viittasitte siihen, että Euroopan pitäisi edetä ja saada kaikki muut mukaan korkeampien standardien ääreen. IFMn osalta useimmat sanoivat, että siirrytään vaan sitten sellaiselle maailman alueelle, jolla ei säädellä niin paljon ja aiheutetaan sieltä sitten vaihtelua, heilähtelua. Miten voisitte auttaa tässä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien kysymyksessä, että saadaan oikeat standardit ja ehkä käytätte kiinan kielen taitojanne ja saatte muutkin noudattamaan samoja standardeja? Thank you. Um... Kiitokset. En tiedä, että monet hedge-rahastot olisivat vielä muuttaneet Kiinaan, mutta tämä ehkä tulevaisuudessa saattaa ollakin todellisuutta. No se, että asetetaan oikeat standardit, niin se on kyllä avainkysymys, niin kuin aivan oikeutetusti totesitte, mutta on tärkeää toimia kans, kansainvälisessä sääntelypuitteissa, jotta voidaan saada aikaiseksi sellaiset sopimukset, joissa löydetään yhteistä pohjaa, jossa voimme kaikki olla yhtä mieltä siitä, että on olemassa potentiaalinen riski, joka täytyy kohdata. Viittaisin tässä työhön, jota johdin Ioskossa, jossa hiljattain aloitimme tällaisen hedge-rahastotutkimuksen maailmanlaajuisesti, joka perustuu ja toimii EFMDn pohjalta. Tämä on ensimmäinen yritys, eikä sitä vielä kaikki, eivätkä kaikki kansalliset viranomaiset ole sitä vielä toteuttaneet, koska heillä ei ole lainsäädännöllisiä puitteita sitä varten, mutta se tuo mukaan sveitsiläiset, amerikkalaiset ja Aasian markkinat. Tämä on asia, jossa voidaan osoittaa, että jos kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että on tarvetta saada aikaiseksi yhteistä ymmärrystä asiasta, niin me Euroopassa voimme kyllä sitä edistää ja voimme saavuttaa yhteisen kannan. Ei ainoastaan Euroopan laajuisesti, vaan että myöskin saataisiin muu maailma liittymään seuraamme. Kiitoksia oikein paljon. Me olemme tässä nyt pääsemässä loppuun, mutta on kuitenkin reilua tarjota verenalle mahdollisuus minuutin kahden puheenvuorossa, jos nyt haluat sanoa jotakin. <laughs> Haluat sanoa jotakin, mitä emme ole vielä kyenneet puristamaan sinusta ulos. Sharon. Kiitos Sharon. Minun täytyy todeta, että mielestäni nämä kysymykset olivat erittäin yhteneväiset. Ja kiitokset oikein paljon näistä kysymyksistä. En halua nyt tässä lisätä kovinkaan paljon, haluan vain toistaa sen, että tämä on valtaisa mahdollisuus Euroopalle ja toivon, että annatte minulle mahdollisuuden olla osa sitä mahdollisuutta. Ja todellakin odotan yhteistyötä kanssanne että etenemme tässä. Ja jos joku tämän kuulemisen ulkopuolella haluaa kysyä vielä jotakin asioista, joita olen sanonut tai joita en ole sanonut, niin olen täysin valmis tekemään tämän todellakin odotan kuulevani teidän pohdintanne tuloksen seuraavan viikon aikana. Kiitoksia. Right, thank you very... Selvä, kiitoksia oikein paljon. No nyt me käytämme tässä muutaman minuutin. Vaihdamme yhden ehdokkaan toiseen.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 Right, if you could resume your seats. No niin, jos voisitte palata paikoillenne, kaikki pyydän. Right, so here we go for round two. Aloitetaan toinen kierros. Olen hyvin iloinen ja tämän toivottaa tervetulleeksi Carlos Montalvon. Hän on ehdolla Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen pääjohtajaksi. Ja me toimimme niin, että hän saa viisi minuuttia aikaa alusta, sitten kysymys ja vastaus, viisi minuuttia. Eikä minun tarvitse tässä käyttää enempää aikaa johdannonomaisesti, joten Carlos saa puheenvuoron. Thank you. Miss Chairwoman, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitos oikein paljon. Olen iloinen siitä, että minulla on etuoikeus kertoa teille ajatuksesta niin Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja koko prosessin. Tähän ei jopa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiseen liittyen haluaisin sanoa, että meillä on tässä todella uniikki mahdollisuus siirtyä kohti eurooppalaista valvontaa. Meidän tehtävämme ja velvollisuutemme on näin tehdä. Minä näen jopa uutena eurooppalaisena riippumattomana vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisena. Se on uusi ihan totta. Ja kolmannen tason komiteat pääsivät päätökseensä. Kriisi osoitti, että tämä valvonta ei riittänyt. Me tarvitsemme jotain uutta. Tarvitsemme jotain eurooppalaista. Tarvitsemme foorumin, joka luo mahdollisuuden aidolle eurooppalaiselle valvonnalle. Tämän on oltava se kone, joka mahdollistaa sen, että voimme täytäntöönpanna yhtenäistä ohjekirjaa riippumattomasti totta kai rahoituksellisesti, teknisesti ja poliittisesti riippumaton. Miten saadaan riippumattomuutta? Rahoituksen osalta tarvitaan riittävät resurssit ja budjetti, ja tässä budjetissa ei voida sitoa millään tavalla, ei jäsenten puolelta, komission puolelta. Me haluamme jatkuvasti ajaa siis riippumatonta budjettikohtaa. Meidän pitää olla teknisesti riippumattomia. Kiitokset Euroopan parlamentille siitä, että tähän asetelmaan päästiin. Direktiiviluonnoksen varhaisemmassa vaiheessa nähtiin, että olisi mahdollisuus muuttaa yksipuolisesti komission puolelta määräyksiä tietyissä tapauksissa totta kai, mutta nyt on selkeä prosessi, jossa kaikki osapuolet ovat mukana, kaikki Euroopan toimielimet, ja tämä liittyy tasapainoon ja avoimuuteen. Meidän pitää olla riippumattomia myös poliittisesti. Tämä on selkeästi kriisin oppia. Jos poliittista riippumattomuutta ei ole, viranomaiset, valvovat viranomaiset eivät voi työtään tehdä, jos eivät voi työtään tehdä, eivät voi tehdä työtään siis oikein ja kunnolla. Mutta riippumattomuus, vaikka se tärkeää onkin, vaatii pari tärkeää olettamusta. Tilivelvollisuus. Meidän on oltava tilivelvollisia ja olemme siihen valmiita. Avoimuus on toinen vaatimus. Me olisimme avoimia. Meidän on oltava avoimia edelleen. Puhun eurooppalaisesta riippumattomasta viranomaisesta. Viranomaisesta on kyse, ei tässä ole valvojien mistään klubista kyse. Miksi se on viranomainen? No siksi, että sillä on selkeästi toimivaltaa, selkeä vastuualue ja me käytämme tätä toimivaltaa hyväksemme. Lopulta käsitellään vakuutus- ja lisäeläkekysymyksiä. On hyvin tärkeää, että tätä työtä tehdään edelleen. Vakuutus- ja eläkekysymykset taloudellisesti, mutta sosiaalisesti myös vaativat riittävästi huomiota ja aikaa. Se, että käsitellään vakuutus- ja eläkekysymyksiä, ei mitenkään sulje pois hyvää yhteistyötä yli eri alojen. Yhteisen komitean, eurooppalaisten valvontaviranomaisten komitean yhteydessä. Kuluttajasuoja on tärkeä, valvontaviranomaiselle se on tärkeä. Meidän myös tämä on tärkeää, että nähdään liikehdintä oikeaan suuntaan. Minä ensimmäisenä haluan työntekijän, jolla on innovaatiota. Valvojat ovat joskus innovaatiosta jäljessä, se on selkeästi sanottava, joten pyritään saamaan tämän alan puolelta joku ihminen töihin, joka tietää, mitä siellä alalla nyt tehdään, mitä on tulevaisuudessa luvassa. Tämä on hyvin tärkeää. Yhtenäinen ohjekirja. Minulla on ollut etuoikeus raportoida Delarosierille ja hänen ryhmälleen, kun tämä prosessi – käynnistyi ja minä sanoin hänelle, että minusta kaikkein kunnianhimoisin pisimmälle menevä ehdotus, jonka hänen pöydältään tuli, oli tämä yhtenäinen ohjekirja, sääntökirja. Tämä ei ollut ehkä seksikkäin siinä mielessä kiinnostavin ehdotus, mutta jos haluamme yhtenäismarkkinat, se on mahdollista ainoastaan yhtenäisen sääntökirjan kautta harmonisointi, johdonmukaisuus, tehokas eurooppalainen valinta, valvonta me halusimme Euroopan parlamentilta sitä, että päästään tähän valvojien kollegioon ja olemme selkeästi jo lähteneet toimiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että siitä tulee tehokas eurooppalaisten valvontaviranomaisten foorumi. Valvontasääntely on välttämätöntä. Sen on reagoitava markkinoiden realiteetteihin. Makro- ja mikro tason välillä. jälmestelmäriskikomitean yhteydessä myös meidän pitää antaa tietoa, meidän pitää saada myös heiltä tietoa lukuja. Muuten tämä ei toimi. Lopulta tärkeänä myös tekninen neuvonanto, tekninen työ muiden Euroopan toimielinten kanssa on tärkeää. Mitä minä voin tuoda näihin prioriteetteihin? Ensinnäkin eurooppalainen profiili. Synnyin Madridissa, olen asunut, minä puhun eurooppalaista englantia, Minulla on eurooppalainen kunnianhimoinen tulevaisuuden näkymä. Sen näkyy ansioluettelosta. Minä olen kerännyt kokemusta sovellavensi kaksi prosessista. Olen tehnyt siinä työtä yli kymmenen vuotta. Myös eurooppalaisten viran, valvontaviranomaisten luomisessa ja kriisistä. Kriisistä olen oppinut paljon. Siitä on opettava paljon. Oskar Val sanoi, että virheille annetaan nimeksi kokemus. Minä olen virheitä tehnyt, olen nähnyt virheitä ja minä olen valmis oppimaan näistä virheistä. Kunnianhimo ja suhtautuminen muutokseen. Minä olen nähnyt, mitä rajoja Seijopsilla oli aikaisemmin. Mitä nyt sitten tapahtuu kunnianhimoisten toiveiden osalta? Minä olen ihan varma siitä, että ei jopa voi nyt kehittyä, osoittautua riippumattomaksi. Tämä on se, mitä minä voin ei jopa tarjota. Näin suhtaudun ei jopaan ja lopulta voin tarjota teille, että teen hyvin sitoutuneesti, innostuneesti työtä ja minä pyydän teiltä ainoastaan luottamuksen osoitusta. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt siirrymme kysymyskierrokselle. Ensimmäinen kysymys, Jean-Paul. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvä herra. Kuuntelin tarkkaan sanojanne. Tämä oli oikein tyydyttävää esitys se osoittaa, kuinka kunnianhimoinen olette tämän uuden viraston suhteen. Kysymykseni kuuluu, te tunsitte ähm, aikaisemman järjestelmän, olette siinä mukana. Voisitteko kertoa, millaisia uusia toimia te itse, millaisia uusia välineitä teillä voisi olla niin, että voisitte toteuttaa hankkeitanne? Is it okay? Pardon. Merci pour votre question. Kiitoksia kysymyksestänne, mutta jos mahdollista vastaan englanniksi. For your question. Kiitos oikein paljon tuosta kysymyksestä. Kyllä, olin Seijopsissa. Näin mitkä rajoitukset sillä on, mit, meidän rajoiden eli ei siinä päästä ja nyt tarvitaan jotain muuta. Tämä on oikeudellisesti ihan erilainen rakennelma eurooppalainen viranomainen, jolla on uutta toimivaltaa, ja tuota toimivaltaa meidän on käytettävä, kuten aikaisemmin sanoin. Tämä on ensimmäinen ero. Toinen ero on se, miten se käsitetään. Loisto esimerkki siitä kolme viikkoa sitten Euroopan komission ja parlamentin ja valvojen kanssa kävin Yhdysvalloissa matkalla. siinä tapaisimme siellä ja minä ymmärsin näissä keskusteluissa, että tuo oli menneisyyden klubi, jolla ei ole mitään vaikutusmahdollisuuksia. FIOn osalta nähtiin, että heidän on seurattava meidän esimerkkiä vakuutusten osalta. Totesin ja tiesinkin jo, että me olemme tässä oikealla tiellä. Vielä jotain tärkeää, kun puhutaan muutoksen toteuttamisesta. Meidän on huolehdittava siitä, että kyse ei ole ainoastaan muodollisesti oikeudesta viranomaisesta, vaan moraalisista kysymyksistä – jos me haluamme oikeutusta oikeudellisesti, meidän pitää myös moraalisesti esittää auktoriteettia. Hyvin tärkeää työtä tehdään tällä hetkellä komissiossa. Sen sijaan, että lähdetään jäseniä, me lähetämme EIOPan työntekijöitä sinne, koska EIOPan pitäisi tietää riippumattomasti, mitä tehdään. Näin näen suuria muutoksia ja mahdollisuuksia. Minä olen varma ja te voitte olla varmoja siitä, että näihin muutoksiin ryhdytään. Kiitos. Kiitos paljon. Uda. Kiitoksia. Herra Montalvo, sydämesti tervetuloa. Minulla on kysymys, mikä liittyy vakuutusmarkkinoiden luonteeseen. Sehän on tällainen pitkäaikainen markkina pitkän, pitkäaikaisille investoijille ja myöskin tällaiset lyhytaikaiset ylimenot tässä pitäisi tasapainottaa, mutta kuitenkin meillä on sellainen vaikutelma, että tämä muuttuu entistä nopeammaksi ja hektisemmäksi, että sopeutetaan, sopeu, sopeutetaan entistä enemmän tällaisiin lyhytaikaisiin hedge-investoihin, joilla ei ole tämä pitkän aikavälin näkemys tässä mukana. No se, mitä me olemme tähän mennessä tehneet, ja vastuu tästä, te puhuitte virheistä. No millaisia virheitä on tehty ja mitä ei jopa voi sitten tuoda siihen, että tällainen pit, pitkäaikainen investoija voi toimia, kuten pitkäaikainen investoija, eikä niin kuin tällainen lyhyellä aikavälillä toimiva hedge-rahasto? Vielen Dank für Ihre Frage. Kiitos oikein paljon teidän kysymyksestänne ja vastaan englanniksi. Is and should. Vakuutus on ja se pitäisi olla pitkällä aikavälillä tapahtuvaa. Viittasin aikaisemmin taloudelliseen, mutta myös sosiaaliseen rooliin. Me olemme sitoutuneita siihen. Me teemme oman osuutemme tässä, jos henkilökohtaiselta kannalta voi sanoa, niin minäkin käytän vakuutuksia, että voin huolehtia omasta tulevaisuudestani. Tämän sanottuani niin Sanoisin vastauksena, että olen ihan samaa mieltä siitä, että on hyvin tärkeää nähdä, että kehitys kiihtyy ja mitä tehtiin väärin kriisissä. Kriisistä opin selkeästi sen, kun minulla oli mahdollisuus tavata Triseetä ESRBn luomisessa. Tässä on eroa menneisyyteen. Meidän pitää reagoida nopeasti, ajatella keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Meidän on vastattava välittömästi. Ja se liittyy siihen, mitä juuri sanoitte. Toinen asia vielä huolestuttavampi. Kriisissä oli vain häviäjiä aikaisemmin, nyt on myös voittajia, niitä, jotka tekevät paljon rahaa sillä, että maat, yritykset kohtaavat ongelmia. Tämä on asia, jotka pitäisi todeta, sitä ei saada hyväksyä virheistä. Meillä ei ollut globaalia käsitystä siitä, mitä tapahtui. Ryhmässä päätettiin jakaa näitä valvontatehtäviä. On katsottava selkeästi ryhmän kannalta, mitä tapahtuu. Se on tärkeä konsepti. Toiseksi ei luotettu riittävästi eri sääntelyviranomaisiin. Ei riittävää tiedon vaihtoa. Eli ei otettu huomioon kollegoita, ajateltiin vain omaa tonttia – Eli selkeä kriisinhallintakysymys on tässä tärkeä. Me tarvitsemme hyvälaatuisia valvontaviranomaisia. Me näemme muita ongelmia, poliittisen riippumattomuuden puute. Tähän ongelmaan on vastattava. Vahva eurooppalainen viranomainen voi olla riittävän vahva kohdatessaan poliittista painostusta. Kaikki nämä pikkuaskeleet muuttavat asiaa merkittävästi. Kriisejä tulee eteen aina, mutta meidän roolimme vastuumme on vähentää näitä vaikutuksia, ennakoida, ryhtyä toimiin, jotka ovat ennalta tehokkaampia ja edullisempia. Kiitos. Kiitos. Silvi. Bonjour, monsieur Montaldo. Hyvää päivää, herra Montalvo. Mukava nähdä teille täällä taas. Päivää vaan. Haluaisin asettaa kysymykseni poliittiselle tasolle, ja se menee paljon teidän henkilönne yli. Olin eh, valvontapaketin yksi esittelijä, ja toivoimme tuolloin, että Euroopalle annettaisiin uusi valvontajärjestelmä, joka merkitsisi todellista murrosta, eroa aikaan ennen ja jälkeen kriisin kun otimme kantaa viranomaisten johtajien, Minä itse otin kantaa johdonmukaisesti sen mukaan, että olen sanonut, eli en halunnut, että että vanhat johtajat jatkaisivat. Tämä on ehkä epäoikeudenmukaista. Tämä ehkä merkitsee sitä, että en ymmärrä teidän työtänne. En, en, en haluaisi syyttää näitä henkilöitä, vaan minusta politiikassa joskus on kysymyksessä se, että tehdään päätöksiä, jotka ovat selkeitä ja joskus koviakin, jos näin voi sanoa. Kuinka te voitte nyt vakuuttaa minut niin, että voin mennä kansalaisten eteen, kansalaisten, jotka ovat nahoissaan tunteneet kriisin, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Tämän sanoin myös Rova Rossille. Kuinka voimme palata tuonne vaalipiireemme ja selvittää äänestäjille, että olemme kaikkien järjestelmän muuttaneet, mutta säilyttäneet samat ihmiset? Se, mitä me olemme nyt täällä myyneet todellisena askeleena eteenpäin, kun rakennetaan yhdennettyä eurooppalaista valvontajärjestelmää, ja sitten kuitenkin annetaan tehtäväksi, tehtävät niille henkilöille, jotka ovat äh, laatineet tällaista kevyempää valvontaa, tai te itse äh, Frankfurtissa olette tehneet hyvää työtä, tämä on tunnustettu ja sanoin sen täälläkin, mutta se oli toisessa äh, vaiheessa mitä argumentteja annatte minulle niin, että voi mennä tuonne äänestäjien eteen? En haluaisi mitään demagogiaa tähän, vaan minun mielestä kuitenkin on niin, että tällaisessa kriisissä meidän on pidettävä hyvin tarkkaan silmällä, mitä johtopäätöksiä toiminnasta me voidaan vetää. Joten nyt toivoisin todella teiltä argumentteja, joilla voin vakuuttaa äänestäjäni. Merci pour la votre question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. I think this is a very... Kiitoksia. Tämä on erittäin validi ja tärkeä asia. Tämä on sama vaihe, joka oli aikaisemmin sama vaihe, joka on nyt tässä edessänne, mutta tämä osoitti myöskin sen tarpeen muutokselle. Me, esimerkiksi ne ehdotet, joita me olemme tehneet tässä parlamentille EOPAan liittyen, me halusimme uuden järjestelmän, ensinnäkin riippumattoman budjettikohdan ja sitten, että pääjohtajan valinta olisi EUn regimin ulkopuolesta. Kolmanneksi se ajatus, että olisi neljä kollegiota valvojia. Ja sitten, että myöskin varmistettaisiin sen, että meidän työmme, kun ajatellaan teknistä pohjaa, joka tarkoituksena on saada aikaiseksi tällainen ohjekirja, puhun näistä teknisistä standardeista ja niiden täytäntöönpanosta, niin nämä kaikki ovat valvonnan alaisia. Sitten ei ole mitään esteitä esimerkiksi, kun ajatellaan sitä, että kun me keräämme tietoja, tämä on asia, joka voitiin osoittaa menneisyydessä. No katsotaanpa nyt sitten tämänhetkistä tilannetta tai tulevaisuutta. Ensi viikolla meillä on hallintoneuvoston edustaja ja siellä tehdään myöskin sitten ehdotus siitä, keitä sinne tulee. Tämä on selkeä osoitus siitä, että emme halua ainoastaan Euroopan tasolla, vaan maailmanlaajuisella tasolla haluamme olla referenssikohta. No se esimerkki, jonka nyt tässä otin esille, eli nämä pitkäaikaiset eh, vakuutustakeet. Eli kun ajatellaan esimerkiksi niitä henkilöitä, jotka tekevät työtä, niin, työtä kanssani Frankfurtissa, niin tämä on tärkeää, joten myöskin oma aloitetyö valvojen taholta me haluamme ei jopana myöskin tehdä tällaista oma-aloitteista työtä. No sitten hiukan meillä on nämä paikalliset tahot ja ei jopa me haluamme myöskin tässä tarjota tällaista muutoksen mahdollisuutta. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tämä on tärkeää. Minä olin ei jopa tai Seijopsissa, siis haluan nyt ei jopaan, mutta jos olen valvontaviranomaisessa, niin voitaisiin sanoa, että tämä ei ole riippumaton ja ehkä tämä henkilö sitten toimii myöskin teollisuuden nimissä – ja haluaa varmistaa, että ei jopa ei toimi. No tämä tässä minä voin vakuuttaa, että minä voin kyllä äh, osoittaa teille ja myöskin odotan sitä, että olen sitoutunut muutokseen ja myöskin tulen toimimaan sen eteen. Uh, yes, okay. To be honest, leave the logo beside. Thank Jätetään tuo logo syrjään ihan suoraan sanottuna. Um, right, the next question is from Vicky. Seuraavana Viki. Thank you. Um... Kiitos. Uuden eurooppalaisen viranomaisen pääjohtajana te olette se henkilö, jonka puoleen käännymme, kun haluamme asiantuntijan neuvoa ja neuvoja myöskin kuluttajasuojakysymyksissä. Ja haluaisin kysyä aiheesta, joka aiheuttaa paljon huolta kuluttajien joukossa tällä hetkellä vakuutus- ja eläkemarkkinoilla. Yhteisen tuomioistuimen päätös, hiljattainen päätös siitä, voiko vakuutusmaksu olla eri naisille ja miehille. Tämä lähti liikkeelle niin, että minun auton vakuutukseni kallistui merkittävästi ja sillä on varmasti valtava vaikutus eläkkeisiin kun miesten tilanne on hyvin erilainen kuin naisten, mitä tulee vakuutusmaksuihin. Nämä muuttaa sitä, miten vakuutustuotteet toimivat, koska halutaan katsoa eri yhteiskuntaryhmiä eri tavalla ja pohtia näiden ryhmien omia riskejä – Meillä on nyt mahdollisuus ennen ensi vuoden loppua harkita uudelleen tätä kysymystä ja meidän työmme varmaankin lainsäätäjinä on huolehtia siitä, että lainsäädäntö saadaan kohdalleen. Mutta suojellaanko nyt todella kuluttajia epäreilulta hinnanmuodostukselta? Onko tämä sellainen asia, jota kuluttajat halusivat? Miten te asiantuntijana voitte antaa meille neuvoja? Kiitos. Kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä. Se, mitä meillä oli järjestelmä, missä meillä on yleinen periaate, syrjimättömyys. Se on ainoastaan tällainen validi periaate, vaan muutakin meillä oli derogaatio liittyen näihin vakuutuksiin. Ja kun ne ajatellaan teknisessä mielessä, niin siinä on kyllä järkeä. Kuitenkin todellisuudessa on asioita, jotka menevät teknisten elementtien ulkopuolelle, jotka johtavat päätöksen tai toisen, enkä minä voi arvioida tai sanoa, että tuomioistuimen tuomio on oikea tai ei, vaan minu, minä voin varmistaa, että kuluttajan suoja on oikealla ta ta tasolla. No miten voin tehdä sen? En aseta kysynalaiseksi päätöstä. Teknisessä mielessä on olemassa elementtejä, jossa tästä poikkeuksesta pidettäisiin kiinni, sosiaalisesta näkökulmasta ja myöskin elementtejä, jotka sanovat, että miksi meidän pitäisi pitää tällainen poikkeus. Mitä voin tarjota, että katsoisin vaikutuksia, olet oikeassa, koska sillä tulee olemaan suuri vaikutus ja täytyy ottaa huomioon päätöksissä. Ja sitten voidaan katsoa, että miten yritykset täytäntöönpanevat tämän teknisen tai muiden elementtien pohjalta. Meidän täytyy tarkistaa ja katsoa, että tätä ei, näin ei hintaa nosteta, koska tämä ei ole hyvä kuluttajia ajatellen. No sitten pitäisi katsoa, että miten eh, tuotteiden hinnoittelu tässä muodostuu. Me voimme sitten myöskin informoida EUn toimielimiä ja ne voivat sitten aloittaa keskustelut uudestaan, mutta juristina en voisi koskaan eh, asettaa kyseenalaiseksi tuomioistuimen tekemää päätöstä. Sven. Paljon kiitoksia Sven. Ja, äh, herzlich willkommen. Oikein sydämellisesti tervetuloa tänne, herra Montalvo. Jatkan englanniksi, niin ei tarvitse meidän outoa kieltä kuunnella. Frankfurtissa ehkä ei opita tätä kieltä, sitä on minunkin joskus vaikea siellä ymmärtää. Well, Als Schaumburger äh, solltest du doch mit einer Meinung sein, lieber Burkhardt. Olet varmaan olet kanssani ihan samaa mieltä, mutta parlamentin kanta oli tiukka. Me halusimme selkeän kuluttajasuojan mandaatin kolmelle eurooppalaiselle valvontaviranomaiselle. Minä olen nähnyt huonoja käytäntöjä vakuutusmarkkinoille ja – Miten haluatte vahvistaa tämän työn valvontaviranomaisen? Totta kai on hyvä, että palkkasitte henkilön, joka käsittelee innovatiivisia tuotteita. Se on vain pieni osa kuitenkin koko ongelmaa. Minä haluaisin tarkkaan tietää, minkälainen toimielin järjestelmä luodaan, jotta kuluttajansuoja on merkittävässä roolissa – päivittäisessä teidän viranomaisenne työssä? Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Minä viittasin tässä aloituspuheenvuorossani kuluttajan suojaan, että se on avaintekijä valvojien kannalta. No sitten sanoista tekoihin. Ensinnäkin se, että kuluttajan suoja, komitea, joka, jota ei jopa tukee. Meillä on kolme henkilöä siellä – ja me pyrimme emme ainoastaan pitkäaikaisiin toimivaan työsuunnitelmaan. Ja huomenna esimerkiksi tämä ryhmä sitten kokoontuu Pariisissa. Meillä täytyy olla aktiivinen rooli. Ensinnäkin, mitä tulee kuluttajatrendeihin, niin on tärkeää, että me teemme tämän yhteisen valiokunnan tai komitean puitteissa, koska näillä ongelmilla on usein samat juuret, mutta eri vaikutuksia, joten on tärkeää, että me teemme yhteistyötä kollegojemme kanssa. No sitten tämä rahoitus, koulutus, se on tärkeää. Me kyllä keräämme parhaita käytänteitä, mutta haluan olla kuitenkin rehellinen, että näillä vaikutuksilla tulee olemaan tässä vaikutu- tai rajansa ihmisten ahneus. Ikävä kyllä näin on, mutta tämä kuuluu kyllä ihmisluonteeseen. No sitten koulutusstandardit, asia mikä on asetuksen mukana. Ne voitaisiin rajoittaa kompetensseihin. Me haluamme myöskin oikeat vaatimukset ja niin poispäin. Mutta tarvitsemme myöskin tietoa, jotta voimme tehdä päätöksiä. No jätetäänpä tämä ahneus nyt pois, mutta tarvitaan oikeita tietoa, jotta voidaan tehdä päätöksiä. No mitä tämä on? No hinta, joka maksetaan ja, ja riski, joka otetaan. Ja sitten eläke, joka saadaan ja likviditeetti, joka minulla on tämän tuotteen kanssa. Tämä on tärkeä, koska me joskus myymme tuotteita, joista kuvittelemme pääsemämme eroon, kun tarvitsemme rahaa. No sitten kriisi ja oppi siitä. Kaikki ovat oppineet, että ei pitäisi ostaa sellaista, mitä ei ymmärrä. Jotkin ihmiset ovat oppineet, että ei pitäisi myydä myöskään sellaista, mitä ei ymmärrä. Minä haluaisin edistää sitä, että varmistetaan, että kukaan ei myisi sellaista, mitä ei ostaisi, koska tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää. Joten meidän puoleltamme on selkeä sitoumus. Me todellakin pyrimme huolehtimaan tästä. Me olemme toimineet jo aktiivisesti sen puolesta ja haluamme myöskin tehdä aloitteen siihen liittyen kiitoksia näistä selkeistä sitoumussanoista. Minä puhuin tästä institutionalisoitumista, eli siitä, että kuinka paljon henkilöstä budjettia, miten täytäntö panette tämän instituution toimissanne. Tämä oli se kysymykseni. Anteeksi. Niin kuten aluksi sanoin, me Me olemme uudistaneet eh, nämä valiokunnat, eh, nämä komiteat ja meillä on siellä task force, jota me johdamme, jonka tarkoituksena rahoitusinnovaatiot ja myöskin rahoitusvakaus on tässä hyvin korkealla esityslistalla. Meillä on kolme henkilöä, jotka käsittelevät tätä tiettyä aluetta. Jos nyt otetaan huomioon, että siellä on nyt 37 henkilöä, yksi aloitti eilen, eli melkein kymmenen prosenttia mikä ei ole kovinkaan huono, ei tämä nyt ihan teille ole, mutta meillä on rajalliset resurssit ja meidän täytyy selviytyä niiden avulla. Me haluamme vielä yhden henkilön, joka voisi käsitellä näitä asioita tällä alueella. Puhun nyt tästä yhteiskomiteassa trendit, rahoitus, koulutus ja parhaat käytänteet. Kun ajatellaan sitten resurssien allokointia meidän budjetista, en nyt voi antaa teille mitään tarkkoja lukuja, koska se mitä me olemme nyt budjetissa tehneet on se, että olemme laskeneet eri osa-alueet, otsakkeet, henkilöstökulut ja niin poispäin, kuin se, että tässä otettaisiin eri otsaket mukaan. Mutta siis me haluamme osoittaa sitoumuksemme. Meillä on yhtenäinen rakenne. Me haluamme keskipitkän ja pitkän aikavälin työohjelman. No, näin sitten voidaan sitoutua tarkemmin tehtäviin, eikä todeta, että me pystyisi tekemään niitä. Now, uh, Kiitos oikein paljon, Berkan. Herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos myöskin johdannosta, herra Montalvo. Minä kiinnostaisi kolme kysymystä. Ensinnäkin on melko suuria eroavaisuuksia – vakuutuslaitosten kokoeroja. Minua kiinnostaisi se, miten näette tehokkaan valvonnan pienempien ja keskisuurten vakuutusyritysten osalta. Näillä yrityksillä on suuria huolia tulevaisuuteen liittyen, erityisesti ajatellen solvenssi kahden tulevia määräyksiä. Toiseksi, Minua kiinnostaisi, että jos vahvistamme teidän valintanne täällä valiokunnassa, niin minkälainen virkaan puheenne uusien työntekijöiden edessä olisi? Minkälaiset suuntaviivat antaisitte ensimmäisen kohtaamisen aikana evästykseksi? Sanoitte kolmanneksi, että halutaan myös osaamista toisista toimielimistä. Miten näette yhteistyön Euroopan parlamentin kanssa tulevaisuudessa? Kiitos. Sorry. Vielen Dank. Kiitos oikein paljon. Kysymykset järjestyksessä. PK-yritykset. Ymmärrän, että huolta on. Huolta on pienemmissä ja keskisuurissa yrityksissä, koska Solvensi 2 tuo paljon muutoksia. Muutoksiin liittyy riskejä ja mahdollisuuksia. Meidän on huolehdittava siitä, että voimme osoittaa, että tässä on lisäarvoa ja uusia mahdollisuuksia näissä puitteissa uudessa järjestelmässä. Minut tuntevat, tietävät, minkä esimerkin mielelläni esitän pk-yrityksistä suhteessa suurin. Minä rakastan kirjoja, kirjojen ostamista ja minulla on pieni kirjakauppa lähellä kotiani. Pienen kirjakaupan omistaja tietää minun mieltymykseni ja hän voi aina suositella minulle jotain sopivaa. Amazon tai joku suuri yritys ei pysty tällaista tarjoamaan. Pienet vakuutusyritykset voivat tuoda tällaista lisäarvoa kuluttajille, asiakkaille, ja silloin varmasti asiakkaita kiinnostaa edelleen tällainen pienempi yritys. Näin asian on oltava. Saamasi kakkoseen liittyen on tärkeää sanoa, että se ei saa olla liian monimutkainen, jos katsotaan tätä yhteen vetoa jonka olemme esittäneet, on se, että me haluamme yksinkertaisemman järjestelmän, koska se on tärkeä mielestämme. Solvensi 2 on hyvä järjestelmä, joka on eduksi myös pienille ja keskisuurille yrityksille, joten ei nyt pyritä luomaan esteitä, kun siihen ei ole tarvetta. Mitkä periaatteet sitten ajaisivat henkilöstöä? henkilöstön on oltava riippumatonta hyvää henkilökuntaa, teknisesti osaavaa ja sitoutunutta. Ylpeänä voin sanoa, että henkilöstö siellä vastaa kaikkiin näihin vaatimuksiin tiimistä on kyse ja tämä luo hyvän pohjan ei jopa menestyksekkäälle toiminnalle. Viimeksi myös tärkeänä asiana vakuutus- ja eläkekysymyksistä. Nämä asiat kehittyvät niin nopeasti, että osa ammattitaidostani niin hukkuu nopeasti, mutta normaalien kuulemisten lisäksi EIOPan johtaja voi sinne tulla. Voitte suoraan ottaa yhteyttä, jos on kysymys eläkkeistä, kertomuksesta, raportoinnista. Voimme sanoa, että haluamme olla avoimia, mutta me tarkoitamme myös sitä. Me olemme valmiita avoimesti tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Esimerkki. Eläkkeiden vihreä kirja Euroopan parlamentti viittasi siihen, miten seurateen eläkkeiden kehittymistä eri jäsenvaltioissa. Eikö tällainen jäljittämisjärjestelmä voisi olla Euroopassa sellainen, että ei jopa saisi siitä kokonaiskuvan? Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan aktiivisesti tehdä yhteistyötä. Kiitos. Kiitos paljon. Pahoittelen, Pablo. Tein tässä virheen. Meni vähän väärässä järjestyksessä. Seuraavana Elisa Ferreira. I'll speak in English just to make sure puhun englantia varmistaakseni, että mitään väärinymmärryksiä tulkkauksessa ei tule. Minulla on kaksi kysymystä teille. Ensimmäinen liittyy tähän riippumattomuuteen, joka, joka uuden viranomaisen täytyy taata. Te edustatte hyvin suuresti kansallisia intressejä ja joskus se myöskin vaikuttaa siihen, miten asetusta täytäntöön pannaan. Miten voitte taata, että olette todellakin Euroopal, eurooppalainen intressien tulkki, joten ja toinen kysymykseni liittyy näihin eri bisnesosa-alueisiin. Totta kai tässä keinotekoisesti jaetaan pankkivakuutuksiin ja vakuutuksiin, joten no tässä on olemassa riskiä se, että yhdistetään tällaisia eri bisnesmalleja. Miten pitkälle voitte vakuuttaa meille, että voitte tehdä yhteistyötä muiden valvojen kanssa ja myöskin järjestelmän riskikomitean kanssa turvallisella tavalla, jotta meidän järjestelmämme ja kuluttajamme voidaan suojella. Kiitos. Thank you for your questions. Let's start with independent. Kiitos usealla kielellä tästä kysymyksestä riippumaton viranomainen, taloudellisesti, teknisesti ja poliittisesti riippumaton. Näin sanoin puheenvuoroni aluksi. Ja tähän liittyy riippumattomuus kansallisista järjest- sääntelyviranomaista, tästä teollisuuden ja hallituksista, ja totta kai myös, miten tämä turvataan. Ensinnäkin hyvälaatuinen työ, oikeudelliset puitteet toiseksi, ne meillä on olemassa ja tämä on kaikkien meidän työmme tulosta. Näin selkeästi osoitetaan meidän asemamme oikeudellinen ja moraalinen oikeutus ja sitten toimien kautta. Useissa tapauksissa joudumme jäsenille sanomaan, että tämä ei ole Euroopan kanta, vaan esimerkiksi kansallinen espanjalainen kanta. Näin on ollut aikaisemmin myös ihan hiljattain muuten sivuminen sanottuna ensinnäkin. Meidän täytyy hyvin selkeästi sanoa, että me olemme riippumattomia – se liittyy ihmisiin, resursseihin, joita meillä on, ja meidän on ajateltava, mitä mahdollisuuksia, y, mahdollisia yhteyksiä, riippuvaisuuksia meillä on kansallisiin viranomaisiin. Aikaisemmin yhteys oli, mutta nyt meillä on erilainen rakennelma, pysyvä henkilöstö, joka on sitoutunut eurooppalaiseen työhön. pankki, vakuutukset, arvoperikysymykset. vakuutusalan pitää katsoa riittävän tarkkaan, kun tämä on monimutkainen paketti, mutta selkeä linkki, vahva linkki näiden eri alojen välillä on. Se on selkeästi nähty myös rahoituskriisin aikana. Tästä syystä olemme juuri sanoneet järjestelmäriskikomitealle, että pitäisi analysoida eri sektoreiden – yhteisiä riskejä ja katsoa, miten ne on linkitetty yhteen ja miten ne voivat vaikuttaa. Tämä on tärkeää myöskin muiden alojen osalta, mitä vaikutuksia voi olla lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Yhteinen sääntelyviranomaisten komitea on tärkeä. On huolehdittava siitä, ettei ole tällaisia sääntelyn harmaita alueita, joita voidaan käyttää hyödyksi. Näistä on päästävä eroon. Me tarvitsemme eurooppalaisten varmantaviranomaisten tiukkaa yhteistyötä, jotta tiedetään, missä mennään. Kiitos. Kiitos. Okay. Sorry. Senor Montalvo. Uh, Herra Montalvo, jo jonkin aikaa te olette olleet Siopissa eikä nyt tässä ainoastaan tämä järjestö muutu tai organisaatio muutu, tämä EIOPahan nyt on uusi, vaan myöskin teidän roolinne muuttuu. Tähän mennessä te olette ollut yksi monien kansallisten valvojen välillä. Te olitte niin sanotusti muiden ystävä. Nyt teidän roolinne on se, että te haluatte tässä ottaa johtajan tehtävät hartoinen Teidän täytyy myöskin kiistellä näiden kansallisten valvojen kanssa. Ja jos tarpeen, teidän täytyy myöskin tämä välittäjän rooli äh, sitten luopua siitä ja myöskin toimia joidenkin intressien vastaisesti. Tämä on täysin uusi rooli teille. Miten te nyt aiotte kasvaa tähän uuteen rooliin? Ja miten sitten haluatte saada niiden kunnioituksen, joka on tähän mennessä ollut yksi teistä, ja nyt sitten yhtäkkiä teidän täytyykin toimia mahdollisesti heidän, heitä vastaan. Thank you very much. Kiitos, kiitos oikein paljon tästä kysymyksestänne. Tämä on uusi rooli, kyllä. Uudenlainen käsitys pitää olla. Moraalista auktoriteettia tarvitaan – Konfliktitilanteet muuttuvat, kun konflikti on kansallisen edun ja yhteisen edun välillä. Jokaisen on tiedettävä, että Euroopan etu on aina tärkeämpi kuin kansallinen etu. Miten tämä tehdään? Jälleen kerran puhun juristina. Me tarvitsemme hyvin selkeät prosessit. Jos me puutumme asioihin, jos on sitovaa välittäjän, sovittelijan tehtävää, me emme saa hyväksyä esteitä tälle yhteiselle tavoitteelle konfliktin ratkaisulle ja sille, että EUn etu, Euroopan etu on tärkeämpi kuin kansallinen. Työn on hoiduttava avoimella tapaa. Minun työssäni olen tehnyt avointa työtä kaikkien sidosryhmien suuntaan. Minä kerron mielelläni asioita kaikille. Joskus ei ehkä pitäisi, mutta – minä haluan toimia avoimesti, seurattavasti. Tämä on tärkeää, jotta ihmiset tunnustavat, että kun päätös tehdään, jos ratkaistaan kiista, niin ei verrata tai toimita yhden edun puolesta, tai jos tehdään päätös suurta jäsenvaltiota vastaan pienemmän eduksi, mutta yleinen eurooppalainen etu – on pidettävä mielessä kaikkein tärkeimpänä. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että näin käy. Olen myöskin varma, että henkilöstö ymmärtää tämän ja ollaan vakuuttuneita siitä, että tämä on rooli, jonka pystyn hoitamaan. Kiitos paljon nyt, Pablo. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Montalvo siitä, että olette täällä tänään. Nyt on tässä toista, mutta minulla ei ole mitään epäilystä. Tässä sanoit, että olette mukana Solvesi kakkosen aloittamisessa. Olette äh, varsin tyytyväisiä tuloksiin. Siihen on varmasti syytä. Oletteko sitä mieltä, että kun meillä on nämä edellytykset, olemmeko nyt turvassa tulevilta ongelmilta vakuutusalalla? Sitten toinen lyhyt kysymys. Uskotteko, että eurooppalaista vakuutusalaa tulee liikuttamaan Japanin nykyiset tapahtumat? Kiitoksia. Muchas gracias por su pregunta. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Vastaan kuitenkin englanniksi, jos teille sopii. As I mentioned before, we will... Kuten aikaisemmin mainitsin, emme voi olla sataprosenttisen turvassa kriiseiltä, koska se ei ole taloudellisesti tehokasta, eikä olisi eduksi kuluttajille. Kuitenkin solvenssi 2 järjestelmänä, jossa otetaan riskit huomioon, on loistojärjestelmä, jolla heikennetään kriisin vaikutuksia, ennakoidaan kriisiä. Mitä aikaisemmin toimiin ryhdytään sitä tehokkaampaa edullisempaa. Se on solvenssi kaksi, menee oikeaan suuntaan. Riskitietoisesti pyritään ennakoimaan kriisiä. Tämä on hyvin vakavaa ja tämä, tämä on erittäin vakavasti otettavaa työtä ja se on nähty jo aikaisemmin. QS5-raportin kanssa tämä sopii yhteen. Japanin kriisi, koko asia tapahtui perjantaina, lauantaina rupesin saamaan sähköpostia kriisityöryhmältä, joka on asetettu Eijopassa. Sitä johtaa itävaltalainen loistava kollega, joka pohti vaikutuksia suoraan investointeihin, esimerkiksi rahastoihin, ja mitä tulee jälleenvakuutusyrityksiin, jotka tekevät yhteistyötä siellä on vakuutuksia maanjärjestyksen, tsunamien, tulipalojen yhteydessä tässä mielessä. Ja miten tämä vaikuttaisi? Ja miten se vaikuttaisi esimerkiksi siihen, että on arvopapereita pörssimarkkinoilla, jotka laskivat ensin 6 prosenttia, sitten 10 prosenttiyksikköä päivässä – meidän on katsottava eurooppalaisia ryhmiä, jotka toimivat siellä. Mitkä ovat vaikutukset? Ensi pohjalta voidaan Euroopan kannalta sanoa, että vaikutus ei ole vakava. Se ei tule vaikuttamaan eurooppalaisiin vakuutuksiin kovin merkittävästi. Nämä kriisit ovat alueellisesti juttuja. Ne liittyvät Japanin hallituksiin, japanilaisiin yrityksiin. Me teemme näitä arvioita, niin jos BlackBerry niin nyt ottaisin, niin saisin sieltä lisätietoa. Se on avointa tietoa, mitä voisin jakaa teidän kanssanne, mutta minä olen saanut hyviä uutisia, tämän sanoin, mutta tämän sanottua, niin ikävä on se, että kun Japanin kriisi nähdään, niin ensimmäinen huoli ei ole kansalaisten ongelmat, vaan katsotaan vaikutuksia vakuutusalaan. Mutta tämäkin on osa työtäni. Varmaa on se, että me seuraamme tilannetta ja vaikutukset eivät ole kovin vakavia. Kiitos. Paljon kiitoksia, Peter. Thank you. Kiitoksia. No kukaan ei varmasti oleta, että tässä teillä olisi kristallipalloja. Mutta nyt katsotaan näitä virheitä. Niin esimerkiksi Solvenssi 2 on hyvä projekti. Toivottavasti me ei nyt kiroa sitä tässä liikaa. Minä olen hyvin paljon investoinut siihen ja toivon, että siitä tulee paras. Totta kai me, ö, pi, me haluamme, että valvojat pitävät huolta näistä asioista. Meillä on erilaisia malleja Haluamme myöskin johdonmukaiset standardit tähän, enkä ole vielä täysin vakuuttunut siitä, että me olemme siellä. No teidän tehtävänne johtajana ja tämän instituution kärjessä teidän täytyy saada johdonmukainen lähestymistapa kollegioissa ja pöydän ympärillä, että kaikki ymmärtävät ja tekevät oikein. Meillä on myöskin uutta lainsäädäntöä, meillä on vakuutus vakuutusjärjestelmän, mutta myöskin me olemme neuvotelleet hyvin tiiviisti näistä asioista. Meillä pitäisi olla myöskin ryhmän tuki tässä. Toivon, että te voitte tässä saada aikaiseksi sen, että nämä valvojat tekevät asian eteen jotain. Meidän täytyy varmistaa, että me teemme työtä sellaisten kanssa, jotka pystyvät toimimaan tämän eteen. Miten te saatte aikaiseksi tätä johdonmukaista lähestymistapaa ja että kollegiat toimivat oikein? Meillä on kansainvälinen maine nyt liittyen tähän Solmesi kakkoseen. Miten te voitte toimia liittyen näihin QIS-viitosiin ja siihen liittyvään asiaan? Number of questions. Let's go through them. Kiitos paljon edustaja Skinner. Useita kysymyksiä. Lähdetään tuosta selkeämmästä viimeisestä. Solvenssi kahdella on hyvä kansainvälinen maine. Se on nyt viitearvoa. Ja haluaisin sanoa, että tästä voidaan kiittää kaikkien osapuolten työtä. Sääntelyviranomaiset, valvontaviranomaiset, Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, tämä ala on ollut hyvän systeemin järjestelmän. Ja sanon, että se on loistava, niin ehkä syynä on se, että olen tehnyt työtä tässä kymmenen vuoden ajan. Mutta ei se täydellinen ole, sitä on parannettava. Ja parannetaan, mutta hyvän lähtökohdan se luo. Puhuitte tässä siitä, miten yhteistyötä tehdään. Ja nämä kysymykset, nämä on suurin eso, ero. Riskin perustuva valvonta, se on keskeistä. Kaikki, mitä muuta tässä sisäisessä mallissa ajatellaan. Se on hyvä riskinhallinnan väline. Samalla meidän on huolehdittava johdonmukaisuudesta Euroopan tasolla. Mutta no, mitä se teemme? Ei niin kuin muilla aloilla, että on työryhmä, jossa on sääntelijöitä, vaan toinen, jossa on ihmisiä, jotka arvioivat, ennakoivat validointitapauksissa operationaaliselta puolelta, sääntelypuolelta, koska meistä on hyvin tärkeää rakentaa sen varaan, mitä todella tapahtuu tästä päivästä lähtien. Lisäksi, koska pidämme tätä tärkeänä, viittaan sitten kollegiokysymykseen, me parannamme koulutusta näiden sisäisten mallien pohjalta. Myöskin sääntelyiden kesken tämä on tärkeä muutos, koska meidän on helppoa ja mukavaa sanoa, että – yksi yhtenäinen malli. Kyllä se vaatii rohkeutta valvojan sääntelijänkin puolelta, että hyväksytään sellaista, mitä esitetään teollisuuden puolelta, alan puolelta. Meidän täytyy tietenkin huolehtia siitä, että opimme jotain pankkikriisistä. Black box-ajatus on sellainen, että ei voida enää hyväksyä. Kollegioiden pitää aktiivisesti olla – yhteistyössä, kun puhutaan sisäistä malleista. Kuten aikaisemmin sanoin, mielestäni on hyvä, että EIOPan edustajat ovat kollegiossa täysjäseninä, jotta voidaan huolehtia siitä, että tämän tyyppiset keskustelut ja päätökset kollegiossa tehdään. Ja niistä puhutaan, ehkä ylitän hiukan nyt tämän viiden minuutin aikarajan, mutta itse olen ensimmäisestä kollegiossa – CD ja U silloin, erillinen nimellä siis noin kymmenen vuotta sitten. Tiedättekö mitä teimme? Me jäimme julkista tietoa ensimmäistä kertaa. Ei se riittävää nyt ollut, mutta hyvä mahdollisuus oli tavata vastapuoli, oppia tuntemaan. Ja muutama vuosi myöhemmin olin koordinoimassa tuota työtä kotona ja keskustelimme jo riskinhallinnasta, sisäistä valvonnasta ryhmittymän sisällä, mutta ei se riittänyt. Kolme mutta sitten oli tällaisia työkalupakkeja, puhelimet, mahdollisuudet olla yhteydessä muihin ihmisiin, kun ongelmia syntyi. Mutta kun kriisi puhkesi, se ei toiminut, se ei ollut riittävää. Meidän piti tehdä jotain muuta, uutta. Totta kai meillä on kollegioiden toimintaohjelma, kriisinhallinnan liittyvät välineet – kollegioiden on asetettava kriisitoiminnan puitteet. Silloin pitää olla tietynlaiset hätäsuunnitelmat. Tänä vuonna näitä suunnitelmia testataan. Ja niistä näitä kollegio X on jossain ongelmissa ja sitten katsotaan kuinka paljon aikaa kuluu siihen, että saadaan kaikki valvontaviranomaiset yhteistyöhön, miten, mitä ei jopa toimi, mikä on sen rooli – Käytännön esimerkkiä siis lisäksi. Tarvitsemme tähän riittävät välineet, suuret, keskikokoiset ja pienet. Kaikki kollegat eivät ole samanlaisia. Kunnolliset suunnitelmat, mitä niiden on toteutettava. Meillä on määrälliset resurssit, mutta me haluamme huolehtia siitä, että suuret, keskikokoiset, pienet, kaikki saavat mukaan myös ei-jopan ihmisiä – näihin toimiviin kollegioihin jo ja muuta vielä. Hyvin tärkeää on, että luotetaan kollegioiden rooliin. Me olemme huolehtineet siitä, että jokaisessa hallintoneuvoston kokouksessa päivitetään sitä, miten nämä kehittyvät ja toimivat. Ensimmäinen toinen päivä huhtikuuta kollegioiden toimintasuunnitelmat esitetään me olemme selkeästi valmiita muuttamaan kollegoiden ajattelutapaa. Oikean suuntaan varmasti olemme kulkemassa. Katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Kiitos oikein paljon. Viimeinen virallinen kysymys. Köszönöm, Zony, engedje meg, hogy magyarul tegyem. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos teille sopii esitän kysymykseni unkariksi, aika on vähän, niin puhun lyhyesti. Herra Montalvo sanoi, että hän on erittäin sitoutunut eh, tähän työhön ja hän on esittänyt meille hyvin kunnianhimoisia suunnitelmia, mutta hänen alansa on hyvin laaja ja hyvin monimutkainen. Alustuksessaan hän totesi, että aikaisemmat komiteat olivat nyt päässeet tiensä päähän. Nyt meillä on uudet puitteet, Meillä on kansallisia säännöksiä, jotka ovat erilaisia, eroavia. Meillä on avaimia kysymyksiä, joihin eh, tullaan antamaan myös erilaisia vastauksia. Mitä te tulette tekemään, jotta näitä erilaisia näkemyksiä voidaan hallinnoida? Ja sitten toinen hyvin tärkeä kysymys. Onko niin, että tule, niin, tulevaisuudessahan edelleen tulee olemaan riskejä? Kuinka näitä lähestytään. Millaisia välineitä tulette käyttämään, jotta saatte niistä tiedon ja voitte hallinnoida tulevia riskejä? Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon tästä kysymyksestä. Ikävä kyllä en tiedä, miten kiittäisin teitä unkarin kielellä, mutta tulen ehkä oppimaan sen. Niin, todellakin viittasin siihen tosiasiaan, että komiteat olivat äärirajoilla. Minulla on tässä esimerkki. Oli viikonloppu parisen vuotta sitten, jossa hyvin tärkeä tällainen rajat ylittävä ryhmä oli ongelmissa ja piti tehdä vahvoja päätöksiä. Minä olin koko viikonlopun toimistossa ja sitten sunnuntaina vaimolle vaimolleni, että huomenna luet lehdistä tästä asiasta. Ainoa asia, jonka ky- kykenin tekemään, oli se, että sain mm, ryhmän aikaiseksi ja myöskin kirjoitin kirjeen tämän valvojan nimissä, valvontaviranomaisen nimissä. Tämä oli ainoa asia, mikä kykeni tekemään. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että rajat oli saavutettu, no, olivat hyvin tiukat. No, tässä tilanteessa, jos nyt katsotaan uutta asetusta, voimme tehdä paljon enemmän. Voisi olla hätätilanne. Voisimme myöskin kutsua paikalle hallintoneuvoston ja kollegion. Voisimme ja tekisimme näin, jos tällainen tilanne toistuisi meillä olisi tällainen kriisi, äh, äh, kriisin hallinta, välineistö, ja me pystyisimme koordinoimaan päätöksiä, ei ainoastaan, että kirjoittaisimme kirjeen sitten. Voin sanoa teille val- valvontaviranomaisena, että on turhauttavaa mennä paikalle ja yrittää selittää, että mitä on pyrkinyt tekemään kriisin eteen. Ja tällä ja kun oli tällainen hetki sitten käsillä, niin kyseessä oli vain kirje. No se ei ole paljon. No kansalliset säännöt minimiharmonisointi. No, on totta, että minulle kaikkein tärkein ehdotus tässä on ohjekirja. Ja jos meillä on yhtenäismarkkinat, meillä pitäisi olla yhtenäinen ohjekirja. On sellaisilla, sellaisia tilanteita, joissa tarvitaan minimiharmonisointia. Esimerkiksi vakuutus, vakuutusluotot, sellaisia maita on, joissa tällaisia järjestelmiä on. Mutta tiedätte, että on tärkeää että on trendi, joka menee tähän suuntaan ja myöskin, että sitten tunnustetaan asetus. Jos nyt ei aloiteta minimiharmonisoinnista, niin tilanne ei etene. Tämä ei tarkoita sitä, että kun sitten lähdetään liikkeelle, ei pyrittäisi maksimiharmonisointiin tällä tai muilla osa-alueilla. Me todellakin uskomme tähän yhtenäiseen ohjekirjaan ja myöskin sääntelyvoimiin ja se, että voidaan ryhtyä toimiin ja me todellakin tulemme sitten auttamaan näissä tällaisissa ongelmatapauksissa. Kiitoksia. No, paljon kiitoksia. Olemme varmaankin käyttäneet suurin piirtein aikamme, mutta Carlos sanon antaa minuutin ihan yhteenvedon omasta puheenvuoroa varten, jos olette sitä mieltä, että joku kysymys olisi vielä pitänyt esittää, mutta että saanut mahdollisuutta siihen vastata. Kiitos oikein paljon. Kysymyksiä on niin paljon, että jos ottaisin yhden, niin se olisi kuin rusinat pullasta, vain minä voin vain tarjota puhelinnumeroa ja jos jollain on konkreettinen kysymys, joka liittyy vakuutukseen, eläkkeeseen, mihin tahansa alaan, josta keskustelemme, niin soittakaa vain ja minä käytän riittävästi aikaa, että voidaan käydä kunnollista keskustelua viidessä minuutissa. Kun minä olen eipasta niin innostunut, niin on hyvin vaikea sanoa ja selittää teille kaikille, mihin halutaan päästä ja mitä halutaan saada aikaiseksi. Kiitos paljon. Kiitos. Näin saamme päätöksen tämän toisen kuulemisemme. Jälleen lyhyt tauko, kun siirrymme tässä ehdokasta toiseen. Okay, if we could take up... No niin, jospa nyt sitten kävisimme istumaan taas. Kierros kolme alkaa. Okay, I know, I know. No niin, tiedän. Tiedän, että tämä on kovaa työtä meille, mutta voisitteko nyt päättää keskustelut? Hyvä, kiitos. Olen erittäin iloinen toivottaessani tervetulleeksi Adam Farkasin, joka on ehdokas, joka on valittu Euroopan pankkiviranomaisen pääjohtajan tehtävään. Menettely, niin kuin me hyvin tiedämme, on se, että viisi minuuttia sitten kysymykset ja vastaukset viiden minuutin pätkissä noin keskimäärin. Ja jos lopussa on aikaa, niin sitten lopussa voin sitten antaa vielä puheenvuoroja tai pyytää minuutin päätöstä riippuen siitä, että kuinka paljon aikaa on käytettävissä. No, pitemmittä puheitta annan nyt sitten puheenvuoron Adamille. Thank you very much, Madam Chair, honorable members of the committee and the Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset herrat, kiitoksia, että annoitte minulle mahdollisuuden puhua teille ja vastata kysymykseni liittyen tähän ehdokkuuteeni Euroopan pankkiviranomaisen pääjohtajan tehtävään. Euroopan pankkivalvontajärjestelmän, rahoitusvalvontajärjestelmän systeemi on erittäin fragmentoitunut kansallisten rajojen kohdalla. Menestys on se, että pystytään saamaan aikaiseksi luottamusta kansallisten keskuudessa pankkijärjestelmään, jotta voidaan vahvistaa riittävät toimet eurooppalaisten pankkien keskuudessa, että saadaan aikaiseksi yksittäiset eurooppalaiset säännöt. No, tämän menestyksen eteen haluaisin tässä nyt puhua joistakin prioriteeteista, jossa tarvitaan mielestäni edistystä uusien sääntöjen ja uusien valtuutuksien kautta. Sääntelyalueella – siinä, että tuotetaan yksittäisiä sääntöjä Euroopalle. Haluaisin painottaa kahta osa-aluetta. Se, että on uudet säännöt täytäntöönpanolle CRD4 ja sitten toinen tulee olemaan päätehtävä pankkiviranomaisille, jotta saadaan aikaiseksi kriisinhallinta puitteisto Euroopalle. Kun ajatellaan valvontatyön täytäntöpanoa Tulen puhumaan kolmesta prioriteettialueesta. Ensimmäinen on se, että uskottavasti voidaan täytäntöönpanna stressitestit ja että siitä tulee säännöllinen toimenpide tulevaisuutta ajatellen. Toinen liittyy siihen, että parannetaan kollegiotyötä valvontassa, rajat ylittävässä pankkitoiminnassa. Sitten kolmas osa-alue on se, että parannetaan EBAn roolia Euroopan tasolla kuluttajan suojaa silmällä pitäen. No kolmannella osa-alueella, jossa mä, jonka määrittelisin siksi alueeksi, jossa yritetään välttää systeemisen, systeemisten riskien ja kriisien muodostuminen eurooppalaisessa rahoitusjärjestelmässä, tässä on kaksi keskeistä tehtävää. Ensimmäinen on se, että aktiivisesti otetaan osaa ja edistetään – Euroopan systeemiriskikomitean toimintaa, sen toimissa pyrkiä välttämään systeemiset kriisit. Ja sitten toinen on se, että pyritään mahdollisimman paljon parantamaan yhteisen komitean työtä, jotta voitaisiin saavuttaa parempaa yhteistyötä rajat, sektorit ylittävillä osa-alueilla Euroopassa. No sitten viimeinen liittyy operationaaliseen toimintaan. Uskon, että uudelle viranomaiselle tai toiminnalle on erittäin tärkeää se, että operaatioiden tulisi alkaa hyvin pehmeästi ja nämä uudet säännöt eurooppalaiselle virastolle täytyy täytäntöönpanna mahdollisimman nopeasti. Ja myöskin yksityiskohtaisempi luettelu, joka tulee olemaan perustana menestyksekkäälle työlle tarkoituksena on kerätä systemaattisesti ja säännöllisesti riittäviä, riittävästi ja, laadukkaita tietoja pankkisektorilla, jotta saadaan pohja asiantuntevalle analyysille ja myöskin päätöksille, jotka liittyvät pankkijärjestelmän tulevaisuuteen ja yksittäisten virastojen toimintaan. Euroopan parlamentti on ollut hyvin vahva moottori tarjotessaan EBAlle välineet edistyksen saavuttamiseksi tällä alueella. Ja nyt sitten näiden uuden virastojen täytyy tässä, viranomaisten täytyy ryhtyä toimiin. Olen täysin sitoutunut tekemään kaikkeni, jotta eurooppalainen pankkiviranoma voi käyttää uutta statustaan riippumattomasti, tehokkaasti ja hyvin, jotta se voisi vastata Euroopan kansalaisten tarpeita ja myöskin poliitikkojen vaatimuksia. Viestintä Euroopan parlamentin kanssa ja kolmen vuoden jälkeinen raportti tulevat osoittamaan sen, että miten nämä määräykset on voitu toteuttaa käytännössä ja miten hyvin viranomainen on toimissaan onnistunut. Minä odotan tekeväni hyvää yhteistyötä EBN henkilöstön kanssa saadakseni aikaiseksi hyviä tuloksia myöskin ja odotan yhteistyötä myöskin valiokunnan kanssa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt kysymyksiä ensin Jean-Paul. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja hyvää päivää, herra Farkas. En nyt ole kovin omaperäinen ja pyydän, että ne, jotka ovat seuranneet tätä kokousta alusta asti, pyydän anteeksi, että toista näitä <laughs> kysymyksiä, mutta kun ehdokkaat muuttuvat, niin voimme esittää aina samat kysymykset. Kysymyksen on yksinkertainen. Kuvaisitte juuri EBAn roolin. te puhutte aivan sen suuntaisesti, kun parlamentti toivoo. Haluaisin, että kertoisitte meille, kuinka te aiotte saada auktoriteettinen läpi niin, että viraston, va- viraston toimivaltuuksia kunnioitetaan tämän viraston, jota te tulette johtamaan. Thank you very much. Kiitoksia. Question, I think the microphone is... Kiitoksia oikein paljon kysymyksestänne. Niin minä uskon, että ne tavat ja välineet, että voidaan varmistaa, että tätä viranomaista kunnioitetaan, perustuvat uusiin voimavaroihin ja sääntöihin, joiden pohjalta EBA sitten toimii. En nyt tässä puhu näistä kaikista toimivaltuuksista, mutta kolme tulen mainitsemaan. Ensimmäinen sen, että EBA voi luonnostella sitovat sääntely- ja täytäntöönpanostandardit. Pyydän anteeksi puheenjohtaja. En ehkä esittänyt kysymystä selvästi. Puhuin teidän auktoriteetistanne, en siis EBAsta viranomaisena, vaan teidän henkilökohtaisesta auktoriteetista niin, että saatte nämä uudet instituutiot pystyn. Ehkä en ollut itse selväsanainen. I, I, I... Niin, pahoittelut eh, tästä väärinkäsityksestä. Minun henkilökohtainen vaikutusvaltani liittyen tähän pääjohtajan tehtävään EBAssa tulee olemaan keskeinen, jotta voidaan varmistaa se, että EBA tekee työtään korkeiden laatustandardien pohjalta ja että siihen eivät vaikuta teollisuus, Euroopan komissio, yksittäiset hallitukset tai kansalliset viranomaiset, yksittäiset instituutiot, vaan me tulemme tekemään työtä sen mandaatin pohjalta, että voimme varmistaa rahoitusvakautta ja käytämme parhaita ammatti, ammattitaitoisia arvioita päätöksenteossa. Annamme ja myöskin luonnostelemme sääntelystandardeja. Uh, Kiitos. Seuraavana Antoni. Eh, Kiitoksia. Hyvää päivää ja tervetuloa tänne on oikein suuri ilo kuulla teitä täällä. Kun EBAN johtaja, kandidaatti oli täällä, pyysimme häneltä johtajuutta ja parlamentissa olemme pyrkineet hahmottelemaan tällaista Formula 1-mallia. Osa teidän vastuustanne onkin juuri se, että moottori on hyvin viritettynä niin, että, että virasto voi toimia vikkelästi ja nopeasti Teidän tehtäviin kuuluu ikään kuin neljä vaihetta. Esittelyvaihe, prioriteettitavoitteet, sitten laajempi näkemys oma, koko kaudesta ja hyvästi jätät. Esittely, käyntikorttiin kuuluu se, kuinka tulette esittelemään tämän stressitesti kysymyksen ja, ja pankkialan tilanteen ratkaisemisen. Sanotaan, että nyt se on jäsenvaltiolla, mutta viranomaisen pitäisi kuitenkin koordinoida näitä pelastussuunnitelmia. Tämä, tästä olisi kyse käyntikortissa. Sitten tämän vuoden aikana teidän on varmaankin laadittava ensimmäinen kertomus EBAn toiminnasta. Mitä haluaisitte näihin suunnitelmiin laittaa? Toiseksi teidän on tehtävä luonnos monivuotisesta ohjelmasta. Haluaisin tietää, mitkä ovat teidän painopistealueenne, joita tuohon ohjelmaan laittaisitte. Ja sitten kun kautenne lopussa jätätte tehtävälle hyväksit, hyvästit, silloinkin teidän on kannettava vastuu. Olette toimineet julkisella yksityisellä sektorilla. Haluaisin, että kertoisitte meille, mitä riippuvuus merkitsee silloin, kun te jätätte nämä tulevat tehtävänne aikanaan. Um, <clears throat> I think, um, I think the, uh... Minä uskon, että tässä on kolme eri kysymystä. Ensimmäinen liittyy siihen, mitä EBAn ensimmäinen raportti sisältää minun mielestäni. No, uskoisin, että tässä EBA-asetuksessa on selkeästi määritelty, mikä mandaatti ja mitkä tehtävät EBAlla ovat. Euroopan rahoitusjärjestelmää ajatellen. Työohjelma ja raportti ovat sellaisia, että ne tulisi rakentaa näiden tehtäväluetteloiden ympärille täysimääräisesti. Ja EBAn menestys ja sen tilivelvollista uskollisuus täytyy arvioida tämän mandaatin ja näiden tehtävien pohjalta. Joten pääjohtajan ominaisuudessa minä pyrkisin näkemään ne prioriteetit, jotka pohjautuvat asetukseen ja yrittäisin arvioida toimet ja tavoitteet näiden prioriteettien ja tehtävien pohjalta, jotka raportissa ovat. No sitten monivuotisessa työohjelmassa, joka jälleen on sellainen, että EBAn elin tulee ehdottamaan ja jota johtokunta sitten, jotka johtokunta sitten tulee hyväksymään, niin prioriteetit, joita olen asettanut, tulevat olemaan avainprioriteetteja seuraavan kahden kolmen vuoden ajan jaksolle. Jos nyt ajattelemme CRD 4, eli vakavaraisuusdirektiivin täytäntöönpanoa, se on erittäin valtaisa työsarka – ja se on usealle vuodelle. Ja sama myöskin liittyy kriisi, kriisityöhön ja e Eurooppahan nyt neuvottelee näiden poliittisten tahojen kanssa Euroopan laajuisesti ja myöskin maailmanlaajuisesti, joten prioriteetit on luetteloitu ja ne tulevat olemaan kriittisiä ajatellen tätä monivuotista työohjelmaa. No, mikä sitten on vastuuni mikä nyt sitten on pääjohtajan vastuu tämän työohjelman toteuttamisessa on. Tämä on jälleen kerran ankkuroitu asetukseen. Se on operatiivinen hallintovastuu. Pääjohtajan täytyy varmistaa, että riittävä henkilöstön pätevyys, riittävä koordinointi ja työkenttä, ja että nämä voidaan mm, saattaa sellaisen päätökseen, että voidaan kaikki prioriteetit tavoittaa. EBA ja pääjohtaja ovat siinä asemassa, että heillä on monissa asioissa mahdollisuus tehdä ehdotuksia. Ja jälleen kerran nämä ehdotukset täytyy tehdä ammattitaitoiselta, tekniseltä pohjalta, täytyy olla vaikutusten arviointia, täyttä analysointia ja myöskin koordinointia sidosryhmien kanssa riittävien kanavien kautta. Oli no, the question of the independence. Niin, tuo riippumattomuus kysymys mandatin jälkeen. Of the mandate. Mandaatin lopuksi, niinkö kysyy puheenjohtaja? No, Kyllä, tuo artikla 52. I think, um... Niin riippumattomuus, kun ajatellaan pääjohtajaa, tarkoittaa sitä, että jokapäiväisessä työssä määräyksiä ei voida hyväksyä muilta sidosryhmiltä, EUn instituutioilta tai hallituksilta painetta tulisi poistaa yksityiseltä sektorilta ja teollisuudelta riippumatta. Se tarkoittaa myöskin sitä, että täytyy olla riittävät resurssit, määrärahat käytössä viranomaisen työssä, jotta se kykenee tekemään työtään riippumattomasti. Ja tietysti pääjohtajan täytyy myöskin tämä ottaa esille ja myöskin kun ajatellaan määrärahojen riittävyyttä tässä suhteessa. Thank you very much. Uh, the next question, Sylvie. Kiitos oikein paljon, Sylvie. Bonjour, Monsieur Farkas. Hyvää päivää, herra Farkas. Kuten Jean-Paul Gauzet sanoi, joudumme vähän täällä toistamaan itseämme, mutta teidän kanssanne meillä on ainakin uudet kasvot täällä. Henkilö, joka tulee maasta, joka on tuntenut vaikeuksia budjettialalla, mutta joka ei kuitenkaan ole valvonta-asioissa tulilinjalla. Mitä sitten tulee tähän eurokysymykseen? Ehkä näitte euro, viime viikon Euroopan neuvoston päätökseen, joka kokoontui 17 valtion muodossa. Se liittyy tätä, tähän kilpailu pakettiin, joka hyväksyttiin neljäs, joka esiteltiin neljäs helmikuuta muun muassa Ranskan ja Saksan aloitteesta. Tässä asiakirjassa on ajatuksena se, että tarvitsemme kansallisia toimia pankkien ongelmien ratkaisemiseksi, että kriisistä päästään eteenpäin. Haluaisin kysyä teiltä, miltä teiltä, teistä näyttää tämä suuntaus, joka on annettu jäsenmailta nyt on suvereneja maita, joilla on pankkiongelmia, kun ajatellaan teidän ne ja EBAssa, tietenkin me tiedämme nämä stressitestit, oletteko valmiita puuttumaan tähän tilanteeseen, että saada euroalueen olet ymmärtämään, että tässä on viime vuosina harjoitettu tällaista yhteistä harjoitusta, jonka nimi on yhteis- sisämarkkinat. Ja toivoisimme, että jotkut pankit eivät olisi vain paikallisia. Itse asiassa on pankkeja, joilla on pääpaikka yhdessä valtiossa ja toimintaa muissakin. Kiitoksia. I think it is, it is a very, very... Niin tämä on hyvin arkaluontoinen ja vaikea kysymys. Tietysti EBN päävastuu on tarkastella eurooppalaista rahoitusjärjestelmää pankkien näkökulmasta. pankkisektori toimii vakaalla ta- tasolla. Tämä on EBAn päätehtävä. Kun sitten ajatellaan stressitestitoimia ja yksi teknisistä kiistelyistä elementeissä stressitesteissä on se, että valtion riskin, velkariskin käsittely otan puheeksi. No se, mitä haluaisin tässä vielä painottaa ja minkä eteen henkilökohtaisesti tulisin tekemään työtä, on se, että stressitestistä, stressitesteistä tulisi uskottavia pankkien itsensä silmissä, koska tarvitaan sitä, että pankit luottavat toisiinsa ja tuloksiin myöskin analysoijien silmissä, jolla on tietysti suuri vaikutus siihen, miten pankki ja pankkijärjestelmä äh, kohdataan esimerkiksi kansalaisten silmissä ja investoijien silmissä. Ja myöskin näiden stressitestien tulisi olla uskottavia äh, valtion päämiesten ja poliitikkojen äh, silmissä kansallisella ja Euroopan tasolla – Joten minä keskittyisin siihen, että miten uskottavuutta voidaan saavuttaa, miten stressitestit voivat olla siinä roolissa, mihin ne on suunniteltu. Tässä mielessä kriittinen kysymys on se, miten voidaan tehdä testejä ajatellen tulevia mahdollisia riskejä, ongelmia, stressejä, kun ajatellaan valtion tilannetta ja ongelmia pankkisektorilla. No, tämä tekninen keskustelu, mikä nyt liittyy tähän, on se, että tulisiko testata tai stressitestata varoja pankeissa se, että voitaisiin välttää suuremmat shokit, jos tällaisia maan sisäisiä ongelmia esiintyy. Minä sanoisin tässä suhteessa, että minä puoltaisin tiukempaa lähestymistapaa jopa siinä, että näitä varoja valvotaan enemmän näiden testien kautta ja myöskin, että tässä käytettäisiin enemmän koulutusta tai viestintää, kun ajatellaan pankkien tilannetta, jotta kaikki kiinnostuneet voisivat ymmärtää, millaisia mahdollisia vaikutuksia tällä on. No, jos on tarpeen ja jos tämä ongelma pahenee, niin se palautetaan sitten neuvostotasolle, valtion päämiesten tasolle, niin kuulemisten jälkeen, kun on kuultu pääjohtajaa ja myöskin johtokuntaa ja järjestelmän riskikomitean kautta, kyllä EBAlla on välineet ja mahdollisuudet ottaa tämä asia uudestaan esille. Ja jos nyt tarvitaan uskottavuuden suhteen, jos näin pitäisi tehdä, niin minä en kyllä sitten epäröi ehdottaa sitä. Ja jos. Thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä vähän arkaluontoisen kysymyksen. Tällainen tärkeä työ, pääjohtajan virka ei ole ammattiin pätevyyteen liittyvään. Siihen liittyy poliittisia ulottuvuuksia, kun täällä parlamentissa on keskusteltu ja muualla siitä, miten nämä uusi, uudet viranomaiset, ei ainoastaan EBA, vaan ESMA ja jopa myös, miten niihin pitäisi suhtautua, minkälaiseksi ne pitäisi luoda. Paljon keskusteluita käytiin toisaalta siitä, että olisi yhtenäiset koordinoidut säännöt, toisaalta kuitenkin tiettyä pelivaraa ikään kuin riippumattomille kansallisille sääntelyviranomaisille, valvontaviranomaisille. Ja nyt tilanne on sellainen, että Euroopan pankkiviranomainen voi vaatia tiettyjen kansallisten sääntöjen noudattamista kansallisilta sääntelyviranoma- valvontaviranomaisilta, mutta samalla kansalliset valvontaviranomaiset ovat siellä ja voivat esittää omia kantojaan – myöskin Euroopan pankkiviranomaisen toiminnasta ja sen nähdään hallintoneuvoston kokoonpanossa ja niin edelleen. Kuka täällä on nyt siis pomo? Oletteko te kansallisten viranomaisten pomo vai ovatko kansalliset viranomaiset teidän esimiehiänne? Miten tämä asia hoidetaan? Tässä tarvitaan paljon poliittistakin osaamista hyvän ammattiosaamisen lisäksi, jota teillä kyllä on. Kiitoksia oikein paljon kysymyksestänne. Tämä on todellakin hyvin monimutkainen suhde, johon te viittaatte pankkiviranomaisen tai muiden kansallisten viranomaisten välillä ja ESAn välillä. Olette oikeassa toteassanne, että EBAn hallintorakenteessa hallintoelimet on muodostettu kansallisten valvontaviranomaisten päälliköistä. On totta, että kun ajatellaan asetusta, nämä kansalliset valvontaviranomaiset eivät enää ole kansallisvaltioidensa intressien tai, tai niiden edustajia, vaan heidän täytyy tehdä päätöksiä Euroopan unionin intressien mukaisesti. Joten tässä suhteessa on tapahtunut tärkeä ja vahva muutos, kun ajatellaan kolmostason komiteoita. Kyse on komiteasta, jossa oli kansallisten valvontaviranomaisten jäseniä. Nyt se on eurooppalainen instituutio, jota hallinnoi valvontaviranomaisten päällikköjen joukko, mutta tämä tapahtuu kuitenkin Euroopan unionin intressien mukaisesti. No, päivittäisessä valvontatyössä totta kai asetus todetaan, että se, toteaa, että se pysyy kansallisten valvontaviranomaisten käsissä. Ja tämä on selkeästi määritelty ja selvitetty, mutta toisaalta pankkiviranomainen saa merkittäviä oikeuksia ja välineitä – voidakseen varmistaa johdonmukaisuuden ja myöskin, että se voi ryhtyä toimiin erityisolosuhteissa ja näin ei ollut aikaisemmin, kun meillä oli nämä kolmostason komiteat. Haluaisin nyt mainita, että EBA tulee olemaan avain pelaaja teknisten standardien, täytäntöönpanostandardien toteuttamisessa ja sillä tulee olemaan vahvat toimivaltuudet EU-sääntöjen rikkomisessa, jos tällainen havaitaan yhdessä jäsen, tai useassa jäsenvaltiossa. Pankkivirastolla tulee olemaan myöskin vahvat toimivaltuudet siinä, että kollegiot toimivat ja sillä tulee olemaan suorat päätös, päätäntävaltuudet hätätapauksissa ja myöskin riitojen ratkaisu toimivaltuudet EBLA on. Tämä tulee olemaan poliittinen prosessi, mutta kun ajatellaan eh, tällaisia tilanteita, joissa jokin konflikti täytyy ratkaista, niin maisema tulee poliittisessa mielessä muuttumaan näissä hallintoelimissä. EBtä valvotaan. EBAn instituution tulisi toimia eh, ammatillisen arvion, arvioinnin perusteella, jos päätös täytyy tehdä – jonka mahdollisesti tämän suojalausekkeen rikkominen edellyttää, niin silloin evän täytyy tehdä, täytyy tehdä ehdotus parhaan kykynsä mukaan. No sitten yksi toinen alue, joka täytyy mainita, on kuluttajan suoja. Pankkiviranomaisilla on annettu uusia toimivaltuuksia kuluttajan suojan saralla. Kun ajatellaan markkina-analyysejä, ja, ja esimerkiksi havataan rikkomuksia yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. EBA voi antaa varoituksia ja hätätapauksissa se voi mennä jopa niin pitkälle, että se rajoittaa kauppatoimintaa tai tiettyjen tuotteiden ja palveluiden kaupan käyntiä. Nämä tulevat perustavanlaatuisesti muuttamaan EBAn ja kansallisten valvontaviranomaisten välistä suhdetta, mutta minun täytyy myöskin mainita, että kun ajatellaan teknistä osaamista – ja sitä, että sitä kerätään, EBA tulee edelleenkin pysymään siinä tilanteessa, että se koordinoi ja luottaa siihen osaamiseen, joka, joka yhdistetään kansallisista valvontaviranomaisista. Kiitos paljon, Sven. Sydämesti tervetuloa. Mukava nähdä teidät täällä taas. Puhun englantia. Ensinnäkin meidän ryhmämme huolestuttaa kovasti se, että näemme, että pankki sarana painostaa hyvin voimakkaasti valvontaviranomaisia ja muita tahoja, ettei lähdetä nyt tekemään liikaa kriisin jälkeen. Toisaalta palkkiot ja osingot samojen toimien osalta, jotka – sanovat, että tämä uusenlainen sääntely haittaa heitä. Kuitenkin maksetaan näitä bonuksia. Me halusimme vakavaraisuusdirektiivi kolmoseen tiukat säännöt palkoista ja palkkioista. Teidän viranomaisellanne on tehtävänä valvoa sitä, noudattavatko kansalliset valvontaviranomaiset näitä sääntöjä – mitä teette, jotta voitte puolustaa tätä palkka- ja palkkiosääntöpakettia, josta äänestimme vaikka varaisuusdirektiivi kolmosessa? Um, <clears throat> I think... E- Minun mielestäni pankkiviranomaisilla tulee olemaan toimivaltuudet ja hallinnolla tulee olemaan myöskin vastuu seurata eurooppalaisten sääntöjen täytäntöönpanoa, olipa kyse siis eli vaatimuksista tai suosituksista liittyen palkkoihin ja bonuksiin. Meillä on siis velvollisuus asettaa erilaisia valvontaprosesseja tai paneeleita, jossa sääntöjen täytäntöönpanoa valvotaan ja tarkastellaan säännöllisesti. Kansallinen valvontaa on tässä, valvonnan kohdasta arvioidaan ja verrataan toisensa. Ja jos jotakin, jotakin hämärää esiintyy, niin silloin hallintoneuvosto tulee tätä asiaa tarkastelemaan. Ja jos tarvitaan lisätoimia, pankkiviranomainen ottaa tämän askeleen ja kertoo huolenaiheistaan ja ryhtyy myöskin toimiin, mikäli näistä määräyksistä ei pidetä kiinni. Oh, you're coming back. Okay. Vielä uudestaan niin täsmällisemmin palkoista ja palkkioista jaet, jaatteko huolenaiheen, että sääntöjä ei noudateta ja ryhdyttekö toimiin, jos teidän semmoinen vahvistetaan? Vastaus on kyllä. Minäkin olen huolissani siitä, että näitä sääntöjä vastaan harjoitetaan lobbausta ja että on su- suuri tällainen kiista määräisten tulkinnassa kansallisten valvontaviranomaisten ja rahoitusinstituutioiden kohdalla. Minä voin sitoutua siihen, että jos tarpeen, niin toimiin ryhdytään tällaisen arvioinnin jälkeen, kun ajatellaan sääntöjen todellista täytäntöönpanoa. Paljon kiitoksia. Toinen kierros. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on ollut onnea, koska herra Farkashan ymmärtää kysymykseni aivan suoraan ilman mitään välikäsiä tai suita. Te olette esitelleet erittäin kunnianhimoisen ohjelman. Virano, viranomainen saa mahdollisuuden koordinoida kansallisia viranomaisia ja valvojia. Se tulee saman tietoa ja se tulee myös käsittelemään eroja, joita on kansallisten valvojen välillä. Herra Montalvo omassa puheessaan totesi, että aiemmat valvontapuitteet olivat tulleet tiensä päähän. Tämä uusi valvontaviranomainen tuo suuria mahdollisuuksia muassa. Haluaisin, että syventäisitte tätä näköalaa. Miksi nykyiset kehykset ovat paremmat kuin aikaisemmat? There are... no um, Vastaan englanniksi, jos sopii. The, um... Niin, me, me olemme koskettaneet tätä kysymystä useissa aikaisempien kysymysten vastauksissa. On erittäin selkeä sitä, että EBAlla on koko joukko uusia välineitä verrattuna kolmostason komiteoihin, jotka olivat ainoastaan kansallisten valvontaviranomaisten järjestöjä, joilla oli joitakin toimivaltuuksia jos nyt mainitsisin tässä muutaman osa-alueen, jossa EBA on selkeästi erilainen ja vahvempi kuin kolmostason komiteat, on se, että EBllä on valtuudet luonnostella ja myöskin hyväksyttää komissiolta sitovat määräykset teknisissä asioissa ja täytäntöpano kysymyksissä, jotka ovat korkeamman tason lainsäädännön puitteissa. Tämä liittyy myöskin maksupalveluihin. Tässä eh, toimiala on laajentunut. EBAn täytyy myöskin tuottaa riskiarviointeja, stressitestejä ja myöskin valvoa valvontaviranomaisten kollegiota, ja näinhän ei aikaisemmin ollut. EBAlla myöskin poikkeustapauksissa on valtuudet tehdä päätöksiä yksittäisiin instituutioihin liittyen ja myöskin pyytää tietoja näistä instituutioista, jos kansallinen valvontaviranomainen ei näitä tuo tai ei suostu siihen. Ja sitten EBAlla, ja tämä on mielestäni erittäin tärkeä toimivaltuus, sillä on oikeus luoda päätelmät siitä, että joku rikkoo EUn lainsäädäntöä se voi tarkastella EU-lainsäädäntön äh, yksittäistä täytäntöönpanoa eri jäsenvaltioissa. Ja myöskin se voi toimia riitojenratkaisuelimenä. Ja jos nyt esimerkiksi on jotakin äh, rahoitusongelmia järjestelmässä, nämä äh, riidat tulevat olemaan, niitä tulee esiintymään joka tapauksessa. Eivätkä ne aina tule pintaan ennen kuin aivan viime hetkellä silloin, kun jokin tietty kriisi kohtaa erityistä instituutiota, joten näiden toimivaltuuksien olemassaolo ja se, että nämä riidat voidaan myöskin hyvin varhaisessa vaiheessa ottaa käsittelyyn. Ja kun ajatellaan yksittäisten instituutioiden tai valtioiden kriisejä, niin ne voidaan näin ollen välttää. Tämän lisäksi myöskin on toimivaltuuksia kieltää tietyt tuotteet tai palvelut siinä tapauksessa, että tapahtuu väärinkäytöksiä kuluttajia kohtaan. Tai jos on olemassa se vaara, että on tulossa rahoitus, vakava rahoituskriisi, tämä ei ole mikään kattava luettelo siitä, että mikä tekee EBAsta erilaisen kuin aikaisempi organisaatio, nämä, mutta nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä uusia mahdollisuuksia tai välineitä, joita EBAlla nyt sitten on käytössään. Thank you very much. Uh, next question. Kiitos paljon, Peter. Kiitos paljon, mukava nähdä taas. Viimeksi viimeisen tapaamisemme jälkeen olemme, olemme voineet lukea teidän työkokemuksestanne ja asioista, joita olette tehneet hyvä oli tutustua tähän taustaan, mutta kysymyksiä voidaan esittää. Halusin olla johdonmukainen, mutta myös suorapuheinen. Ansioluettelosta näkee, että olitte tällaisessa valvontaviranomaisessa aikaisemmin. Ja olette sanoneet, olen MTFn linnossa myös mukana. Toivon, että voitte vastata nopeasti siihen. Oletteko tässä neuvostossa edelleen läsnä? Mielenkiintoista nähdä, miten sääntelijästä vuonna 2010, vuonna 2011 tammikuussa olitte jo suoraan yrityksessä mukana hallintoneuvoston tehtävissä. Johdonmukaisesti reiluuden nimissä olen kysynyt tätä kaikilta. Vain sata ihmistä Euroopan pankkiviranomaisessa. Nämä resurssit on käytettävä hyvin tehokkaasti, jotta voidaan toimia kansainvälisestikin, kun ajatellaan pankkilaitosten mainetta. Miten hoitaisitte tätä tehtävää? For the first, uh, for the first question. No ensimmäisen kysymykseen liittyen mielestäni on helppo vastata tähän. Minä jätin uh, Unkarin valvontaviranomaistoimeni vuoden 2010 puolivälissä. Ja kun ajatellaan lainsäädännöllisiä velvoitteita, niin en, en voi vieläkään ottaa tällaista johtotehtävää, jota kyseinen viranomainen valvoo, koska tässä on intressikonflikti. No U, CV, joka teillä tässä on edessäni, niin minä toimitin sen viime vuoden marraskuussa tämän hakuprosessin aikana. Ja tämä virka, jonka otin tammikuussa, ei ole mitenkään, siinä ei ole mitään intressikonfliktia olemassa tässä minun tapauksessani, Ja totta kai kerroin, että tämä on työ, mistä en saa palkkaa. Minulla ei ole minkäännäköistä johto, johtajan roolia tässä virassa ja olen jo irtisanoutunut siitä. Tämä on jo hyväksytty. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että menestyisin tässä valinnassa, niin tällainen rooli ei, oli mahdollinen, ei olisi mahdollinen ja se olisi täysin ristiriidassa tämän uuden viran kanssa. No sitten toinen kysymys. Kun puhuitte tästä EBAn henkilöstömäärästä, niin se on hiukan optimistisempi kuin mitä todellisuus on. Tänä tämän vuoden budjetti se sisältää noin 50 tilapäistä virkamiestä. No tietysti virasto voi sitten käyttää myöskin muita sopimussuhteella olevia työntekijöitä ja myöskin oletetaan, että noin 20 prosenttia pysyvän henkilöstön lisäksi on käytettävissä jatkuvalla pohjalla, jotta mm, näihin toimiin voidaan ryhtyä kun ajatellaan sitten tulevaisuusperspektiiviä, niin haaste, kun ajatellaan johtotehtäviä, on se, että tässä on olemassa oletus siitä, että tämä henkilöstön määrä kasvaisi noin sataan kolmen vuoden sisällä. Ja myöskin tehokkuuskysymys on tässä ja priori, priorisointi on otettava huomioon näin johtohahmona, koska kun ajatellaan esimerkiksi näitä työtiimejä työohjelmissa ja eri tehtäviin kiinnitettyjä henkilöitä, on se lukumäärä on niin korkea, että on selvää, että resurssikonflikteja tulee esiintymään tämän uuden viranomaisen elinaikana. No paras tapa käsitellä tätä on tehdä järkevää suunnittelua ja myöskin täytyy säännönmukaisesti katsastaa prioriteetit ja pitää niistä kiinni. Täytyy kiinnittää määrärahoja näihin kyseisiin prioriteetteihin, jotta voidaan varmistaa, että tuloksia myöskin saadaan aikaiseksi, että järjestö ei pirstaloidu liikaa koska siinä mahdollisesti voitaisiin sitten menettää nämä prioriteetit ja fokus pääjohtajan tehtävässä tämä olisi yksi tärkeimmistä prioriteeteista, niin- eli varmistaa se, että määrärahoja on käytössä, että niitä käytetään tehokkaammalla mahdollisella tavalla. Thank you very much. My list now says... Kiitos oikein paljon. Clinton listassani nyt. Mutta ehkä se tarkoittaakin minua. Minä haluaisin palata kysymykseen, jonka Sylvie Goulart esitti aluksi. kriisin hallinta kysymyksiin eurosopimukset, muut asiat ovat ehkä siirtämässä tätä enemmän kansalliselle tasolle, kun puhutaan pankkien vakavaraisuudesta, ei puhuta niinkään rajat ylittävästä järjestelmästä parlamentin kannan mukaisesti. Minua kiinnosti kovasti vastaukseni, kun sanoitte, että tarvittaisiin enemmän tiedonvaihtoa, enemmän silloin kun puhutaan stressitesteistä, että tiedetään valtion velkayhteydet ja yleisemmin avoimuus. Voitaisiinko sitä lisätä muihinkin tällaisiin linkitettyihin kysymyksiin – pankithan altistuvat myös toisilleen. Saksalaiset pankit eivät ainoastaan ole riippuvaisia Irlannin valtion velan tilanteesta, vaan irlantilaisista pankeista, joten tämä heijastaa tilannetta kriisitilanteessa, kuka tarvitsee uutta pääomaa ja mistä. Tiedän, että että Euroopan pankkiviranomaisen rooli ole sinänsä poliittinen, mutta muutama ajatus tässä kuitenkin. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Se, että kun puhutte tästä kriisinhallintaregimistä, niin kun ajatellaan viimeisiä kehityksiä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, ratkaisun tulee olla tällainen eurooppalainen puitteisto kriisinhallintaa varten – tässä mielessä kyllä olen yhtä mieltä teidän ponnisteluinen ja kantojenne kanssa. On hyvin selvää, että kansalliset ratkaisut eh, eivät aina ole optimaalisia tämän kriisin vastaisessa taistelussa. Meidän tulisi myöskin pitää mielessämme, että kriisin hallinta eh, ei liity ainoastaan siihen, että pankkeja autetaan vaan tässä on hyvin monia askeleita otettavaa. Ja jos nyt tällainen eurooppalainen lähestymistapa hyväksytään kriisinhallinnan alkuvaiheessa, on parempi mahdollisuus siihen, että kriisi ei nouse sille tasolle, missä veronmaksajien varoja tarvitaan pankkien pelastamiseksi. Kun nyt ajatellaan sitten avoimuutta, niin en voisi enempää olla kanssanne samaa mieltä. Tämä kriisi näytti meille ja Lehmanin kaatuminen näytti meille sen, että aivan kriisin alkumetreillä yksi suurista vaikeuksista, kun ajatellaan koko rahoitusjärjestelmää ja yksi niistä syistä, että yhtäkkiä tämä järjestelmä romahti, oli se, että instituutiot itsessään eivät tienneet, kuinka altistuneita nämä muut olivat liittyen tähän romahtaneeseen pankkiin oli kriittinen hetki, kun ajatellaan tämän, näiden riippuvuussuhteiden tilannetta ja siitä, että ne vaikuttivat toisiinsa. Tätä ei ymmärretty tai ei kyetty poistamaan ja myöskin sääntelyviranomaisilla oli ongelmia nähdä, että miten heidän pankki järjestelmänsä tai valvontaviranomaisensa, valvontaviranomaisensa myöskin joutuivat kohtamaan tämän tilanteen. Joten se, että lisätään avoimuutta, kun ajatellaan varaluokkia, pankkien yhdistelmiä ja siitä, miten ne sitten miten ne vaikuttavat myöskin muihin agenttien sektorilla, niin loppujen lopuksi johtaa parempaan luottamukseen rahoitusinstituutioiden välillä ja myöskin siihen, että saadaan parempi näkemys kansallisista poli- poliitikoista ja valvontaviranomaisista, kun ne arvioivat tällaista tulevaa kriisiä valtiota tai instituutiota laajemmasta näkökulmasta, joten minä tukisin sitä, että avoimuutta lisätään tällä osa-alueella. Thank you very much. Uh, Kiitos paljon. Jürgen. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa tähän istuntoon. Minulla on kolme konkreettista kysymystä. Ensimmäinen koskee järjestelmäriskiä, toinen rahastoja, joilla rahoitettaisiin tiettyjä toimia ja kolmas kysymys viittaa pääomavaatimuksiin ja valtion velkaan. Ensimmäinen kysymys, järjestelmän riski. Tässä parlamentissa käyty keskustelu oli hyvin vaikea ja meillä oli kaksi mahdollista vaihtoehtoista ratkaisua. Joko meillä olisi luettelojärjestelmä tai sitten järjestelmä, jossa laaditaan kriteerejä, jotka sisälsivät risk Tähän liittyy myös resistenssiriski siinä tapauksessa, kun instituutioissa havaittiin riski, niin säätelyssä sanotaan, että tarvittiin vahvistettua valventaa ja kriisinratkaisumekanismille alistamista, ja tämä ymmärrettiin erilaiseksi kuin se mekanismi, jota sovelletaan laitoksen, jolta ei voi seurata järjestelmän riskejä. Nyt haluaisin tietää, onko tämä mahdollista vai pitäisikö meillä olla luetteloihin perustuva järjestelmä ja onko tämä kriis, kriisinratkaisumekanismiin oltava eurooppalainen niin mahdollisimman pian kun ajatellaan näitä rajat ylittäviä laitoksia, jotka ovat liian isoja römähtääkseen rahastoista parlamentillista mieltä, että tarvitaan kaksi erillistä rahastoa, jo, talletusvakuutusrahasto, joka olisi kansallisten rahastojen verkosto, ja sitten rahasto kriisien ratkaisuja varten, ja tämän toimintalla vielä jätettiin avoimeksi. Minun käsittääkseni on aika vaikea ratkaista räätälyttävän pankin ongelmat kansallisten järjestelmien kautta, vaikka ne olisivat hyvin harmonisoituja, mutta pelkäänpä, että komissio menee parlamentin linjaa vastaan. Haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne sitten Euroopan neuvoston sopimuksesta pääsevästä mekanismista, jonka mukaan valtion velka jossakin tapauksessa sitä voidaan leikata, mikäli liikkeelle laskevalla valtiolla ei ole kestävyyskriteerien täyttävä tilannetta. että pääomavaatimuksissa olisi otettava huomioon velan erilainen laatu. Jos me ruvetaan tekemään näitä leikkauksia ja alennuksia, niin tässä tapauksessa pääomavaatimukset ovat erilaisia. Näin voitaisiin sitoa pankkikysymykset näihin ra- kriisin ratkaisumekanismeihin. Sitten todellakin äh, risk- järjestelmän riskit. Niin kertaisin vain nämä kolme kysymystä. Um, I'm, um, um, I'm not sure I... En ole aivan varma, ymmärsinkö todella täsmällisesti nämä kysymykset, mutta annan nyt tämän tulkintani ja pyydän viestittämään minulle, jos, josko ymmärsin oikein. Minkälaiset vakuusjärjestelmät, talletusten vakau, vakuudet, minkälaiset järjestelmät tässä luodaan? Kuten aikaisemmin sanoin, pitkän aikavälin ratkaisu, jossa monet eurooppalaiset pankit toimivat rajat ylittävästi, jotka toteuttavat suuria hankkeita useissa maissa. Mielestäni tuo rahastoajatus on siirtymässä kohti eurooppalaista ratkaisua. Se on minun käsitykseni tässä yhteydessä. Tämä on tietenkin hyvin arkaluontoinenkin kysymys, koska siihen liittyy hyvin monimutkainen päätöksenteko kysymys, tällainen resolution fund, miten tällaista rahastoa käytettäisiin, miten siitä päätetään – miten sitä rahoitetaan, Ratka- rahoitetaanko sitä etukäteen ja miten se hoidetaan. Miten kriisiratkaisurahastoa siis käytettäisiin yksinkertaisesti? Tämä on hyvin poliittinen kysymys. Teknisenä asiantuntijana sanoisin, että ehdotuksia voidaan tehdä, mutta lopulta kyse on poliittisista päätöksistä – Valtiovelkakysymys ja sen linkittäminen pankkikriisiin ja vakavaraisuuskysymys. Nämä kysymykset linkittyvät kyllä luonnostaan, joten kysymyksiä ei voida käsitellä täysin erillään toisistaan. Pyydän anteeksi puheenjohtaja. Sääntely, jonka neuvosto ja parlamentti hyväksyivät, siinä todetaan seuraavaa. We said here is when you come with the criteria and the stress test. Siinä on kriisit stress, stressitestien määritelmät. Miten voidaan huolehtia EBAn valvontamahdollisuudesta ja ottaa huomioon myös erityinen kriisiratkaisumekanismi. Mikä tämä vahvistunut järjestelmäriskin valvonta kysymys on, kun se on tähän asetukseen sisällytetty. Mitä te vastasitte tässä yhteydessä siis? Niin, minä uskon, että se, että identifioidaan riski, järjestelmäongelma, mikä tulee tietystä instituutiosta. Se voi tulla monista eri lähteistä, No, identifioiminen tulee, voi tulla järjestelmän riskikomitean analyysistä ja tässä voidaan kun nyt identifioidaan tällainen järjestelmä ongelma, se voi tulla myöskin kansallisen viranomaisen taholta, kun, sen sovel, kun se soveltaa uusia asetuksia ja sääntöjä, huomaa, että on olemassa ongelma, joka täytyy hoitaa, koska se saattaa johtaa järjestelmäongelman Euroopan rahoitussektorilla ja se saattaa myöskin tulla EBLtä itseltään – esimerkiksi stressitestiharjoituksen yhteydessä, jos nyt sitten havaitaan ja identifioidaan tällainen, niin silloin lippu täytyy nostaa korkealle. No, ensimmäinen askel, jonka EBA joutuu ottamaan tässä tapauksessa, on se, että hallintoneuvosto ottaa sen käsittelyyn ja hallintoneuvoston täytyy hyvin nopeasti tehdä päätös siitä, että mitkä ovat sitten EBAn seuraavat askeleet tähän asiaan liittyen. No, pari askelta, jotka varmasti otetaan näissä tapauksissa, on se, että ensin kansallinen viranomainen saa tästä tiedon, sitten myöskin Euroopan järjestelmäriskikomitea saa tästä tiedon varoituksen ja tämän lisäksi pitää myöskin antaa notifika- notifikaatiota koko kollegiolle, joka valvoo kyseistä instituutiota. Nämä ovat ne ensimmäiset askeleet, jotka otetaan ja jos kriisi tai potentiaalinen kriisi on niin vakava, että EBAn täytyy pohtia sitä, että tehtäisiin päätös hätätapauksen muodossa. Ja jos tällainen hätätapaus nyt sitten on julistettu, niin EBAn, EBAlla on sitten lisävaltuuksia ryhtyä toimiin tässä asiassa. Elisa. Kiitos paljon, Elisa. Well, uh, thank you very... Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikista tiedoista ja ajatuksista, joita olette tuonut tänne. Minä haluaisin palata kriisinhallintapuitteisiin. Palatakseni myös aikaisemman kollegan kommenttiin. Parlamentti valiokunta-aloitteisessa mietinnössä selkeästi puhui tällaisesta yhteisestä rahastosta, jotta veronmaksajat eivät joudu maksamaan ongelmista, jotka ovat syntyneet pankkijärjestelmän sisällä. Nyt näemme paljon merkkejä erityisesti neuvostossa 11. päivä maaliskuuta ja sitä ennenkin, että kansallinen lähestymistapa vahvistuu. Mitä Euroopan pankkiviranomainen voi teidän mielestänne tehdä, jottei nyt hukata tätä mahdollisuutta aikaan saada aidot eurooppalaiset puitteet tilanteen ratkaisemiseksi? Toinen kysymykseni Teillä on ammattikokemusta a lot of value added when you go to the banking sector because it, uh, you have an understanding. Arvopaperimarkkinoilta. Hyvä, että teillä on tuntemusta tällä alalla, mutta oletteko sitä mieltä, että siitä on apua vai ei, koska suurin osa pankkien riskeistä tulee muilta aloilta? Kiitos. Thank you. I think... Kiitoksia. Minä uskon, että jaan teidän huomionne siitä, että tällä hetkellä poliittinen mieliala tai kansalaisten viranomaisten halu tehdä yhteistyötä tällaisen ex ante rahoitetun ratkaisurahaston eteen on vähenemässä. No mitä EBA voi tehdä tässä prosessissa on se, että se käyttää ammattitaitoaan ja toimivaltuuksiaan tehdä ehdotuksia, jotta se saisi prosessin takaisin raiteilleen. No totta kai EBA itsessään ei tätä päätöstä tee, mutta tämä on mielestäni paras EBA on todellinen avainpeluri kun ajatellaan asioiden käsittelyä ammattitaitoisella ja teknisesti hyväksytyllä tavalla ja sitä ei tulisi pysäyttää joidenkin pysäyttää sillä tavoin, että prosessi jostakin syystä hidastuu. Ja jos EBAn asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tällä tavoin tulisi sitten edetä. No, mitä tulee arvopaperimarkkinoihin, niin minä täysin tuen sitä, että ilman että ymmärtää arvopaperimarkkinoita on hyvin ongelmallista mm, käsitellä pankkisektoria, kuten me kaikki tiedämme viimeisen 20 vuoden aikana on tapahtunut hyvin suuri prosessi siinä, että riskejä on paketoitu tällaisiin eri muotoihin, turvattuihin muotoihin. Ja yleensä riskit poistettiin pankkien tilinpäätöksestä näiden arvopapereiden muodossa, mutta toisaalta näitä riskejä sitten jaettiin uudestaan näiden arvopaperien muodossa ja siirtojen muodossa, joten asiantuntevuus tässä auttaisi hyvin paljon ja myöskin yhteistyö yhteisessä komiteassa pankkisääntelyviranomaisen ja äh, vakuusviranomaisen välillä auttaisi tästä, koska riski ei kovin helposti äh, siirry sektorista toiseen, joten sääntelyviranomaisten täytyy olla tästä tietoisia ja myöskin pyrkiä saamaan riskit kiinni ja näin ollen sitten estää myöskin järjestelmäongelmat. Thank you very much. We are quite Kiitos paljon. Meillä on aika vähän kortilla viimeinen kysymys. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti minun kysymykseni esittää, vaikka siihen liittyy kolme osaa. Ensinnäkin Basel 3. Miten suhtaudutte Basel 3 käyttöönottoon Euroopan unionissa? Ajattelen myöskin sitä, että pitäisi olla tasavertaiset kansainväliset toimintamahdollisuudet, jos toiset suuret valtiot eivät ota Basel käyttöön. Mitä me Euroopassa silloin teemme? Toinen kysymys. Jos parlamentti vahvistaa nimityksenne, mitä sanotte kollegoille, kun astutte virkaanne? Minkälaisia iskulauseita haluatte käyttöön Euroopan pankkiviranomaisen työhön? Peter Skinnerin tavoin olen lukenut tarkan ansioluettelonne 95-97, siinä on aukko. Mitä teitte ammatillisesti näiden vuosien aikana? Kiitos. Um, thank you. Um... Kiitos. Ensimmäinen kysymys, joka liittyy maailmanlaajuiseen tai kansainväliseen täytäntöönpanoon Basel kolmosen kohdalla, niin Euroopan kannan ja myöskin instituutioiden kannan, siis ne, jotka täytäntöönpanevat Basel 3, täytyy olla selvä. Jos Basel 3 sopimus on kansainvälinen sopimus, josta kaikki sidosryhmät ovat päättäneet ja kaikki myöskin alueet ovat päättäneet, jota edustetaan, jotka siis edustavat Basel 3 sopimusta. Tiedämme, että tämä oli hyvin vaikea kompromissi, hyvin pitkä taistelu, mutta kun tämä, tähän sopimukseen on päästy, kaikkien täytäntöönpanoon liittyvien aikakysymysten kanssa. Meidän täytyy vaatia, että sopimus täytäntöön pannaan maailmanlaajuisesti kaikkien osapuolten taholta. Täytyy olla hyvin selkeä viesti, joka lähtee Euroopasta eteenpäin. Ja sitten toinen kysymys liittyy mm, mitä henkilöstölle aion sanoa. No, organisaatio, sitä odotetaan paljon. Sillä on hyvin mielenkiintoisia ja lukuisia tehtäviä, hyvin laaja mandaatti. Meidän täytyy todistaa, että EBAn luominen oli hyvin myönteinen askel eteenpäin. Ja tästä syystä minä haluaisin motivoida kaikkia kollegoita toimimaan parhaiden mahdollisten ammatillisten standardien mukaisesti, orientoitua hyvin, toimia täysin riippumattomasti toimissaan, jokapäiväisissä töissä, mutta toisaalta mielestäni on myöskin tärkeää, että EBA täytyy olla myöskin hyvä työpaikka, jännittävä työpaikka. Siellä täytyy olla hyvä ilmapiiri No sitten ansioluetteloni 95-97 välisenä aikana. Minä en nyt katsonut tätä viime aikoina. Minä ennen kuin menin keskus, äh, Unkarin keskuspankkiin, minä olin rahoitustalouden professori yliopistolla. Thank you very much. That's, that's the end of the question. Kiitos paljon. Tähän päättyivät kysymykset. Annan teille mahdollisuuden, jos niin haluatte, lyhyesti vain kommentoida jotain lopuksi minuutin ajan suurin piirtein. Thank you very much for the Kiitos paljon tästä mahdollisuudesta. Kun olemme vähän aikataulusta myöhässä alustavan esityslistan mukaan, niin haluaisin vain lopuksi jälleen kerran kiittää teitä siitä, että sain mahdollisuuden olla täällä. Kiitos hyvin mielenkiintoisista asiarikkaista kysymyksistä. Toivon, että voin saada tukenne ja jos minut vahvistetaan virassani, niin toivon, että voin palata tänne valiokuntaan raportoimaan aikaansaannoksestamme. Kiitos paljon. Thank you very much. Kiitos teille. Okay, so the procedure now is that... Kiitos. Menettely on seuraavanlainen lyhyt kokous suljetuin ovin, joten pyydän, että kaikki, jotka eivät osallistu siihen, lähtevät nyt täältä salista. Tuskin meidän tarvitsee puhua kovin pitkään, koska monia aiheita käsiteltiin jo eilen.